direkt eller Buonasera a tutti. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Tänään meillä on vähän aikaa, joten voisimme aloittaa saman tien. Käytettävissä olevat kielet löytyvät koko Buu-infosta. Ja kerron teille, että tämä lähetys ei mene streamingiin, mutta koko tämä istunto kuitenkin äänitetään ja kaikki voivat sitten saada äänitteen käyttöönsä. Ja huomenna muistakaa ottaa äänestyskortti mukaan, koska huomenna pidämme koneäänestyksen. Nyt meillä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusien jäsenten kuuleminen ja meillä on paikalla tänään kuusi jäsentä. Ja jokaista tuomioistuimen jäsentä varten meillä on 30 minuuttia aikaa. Ensin 5 minuuttia jäsenen alustus, sitten esittelijä saa 50 minuuttia. Hän esittää pingistyyliin kysymyksiä ja sitten tulee vastauksia. Ja voitte pyytää Mr. Brownilta sitten sihteeristöstä puheen puheenvuoropyynnön, jotta tiedämme kuinka paljon puheenvuoroja on tulossa. Pidän tiukasti kiinni puheajoista. Kun aika on ylitetty, niin minä katkaisen puhujan. Ajalla on pyytänyt puheenvuoroa. Gracias. Kiitos puheenjohtaja ainoastaan työjärjestyspuheenvuoro, jonka halusin ottaa esiin. Me juuri puoli tuntia sitten saimme valmistelutyöryhmässä kirjeen, joka liittyy ensimmäiseen ehdokkaaseen. Ja ehkä tämäkin täytyy ottaa huomioon. Kiitos. Uh, onorevole Ajala, io credo che dobbiamo andare... Niin, Ajala. Ehkä meidän täytyy pitää kiinni tästä ehdotetusta ohjelmasta. Ja arvioimme tätä kirjettä sitten myöhemmin valiokunnassa.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 olisi täysin turhaa vielä kerrata sitä, miten miellyttävän ollut takaisin täällä Euroopan parlamentissa kokouksessa. Nyt tietysti toisessa ominaisuudessa eli Unkarin edustajana tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Minua ilahduttaa se, että kokous pidetään 15.3. Se on se päivä, jolloin me unkarilaiset kannamme vuoden 1848 vallankumouksen symboleita. Olin yhden toimikauden tässä talossa ja pyrin täällä työskentelemään mahdollisimman hyvin. Ja olin tuolloin tilintarkastus, äh, anteeksi, koko valiokunnan jäsen. Ja olen ollut myös kvestorina. Varmaankin ymmärtänette sen, miten ilahduttava minulla oli valmistautua tähän kuulemistilaisuuteen tänään. Ja minua ilahdutti myös se, että sain lukea tämän kyselykaavakin ja olen pyrinyt siihen vastaamaan parhaan tietoinen mukaan. Kuten todettua, en usko, että minun täytyy Ja minulla on ollut erilaisia poliittisia toimia, näissä eturistiriitakysymyksiin voi myös vastata, että niitä ei ole lainkaan. Ja haluaisin puhua siitä eurooppalaisesta hengestä, jonka nimissä olen pyrkinyt tekemään töitä. Niin tässä kyselylomakkeessa on erityisesti kolme alaa ja olen jakanut kurikulmini kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koskee vaihetta vuodesta 1989 alkavia vuosia, kun Unkarissa koettiin suuria muutoksia. Tuolloin olin hallituksen työntekijänä erityisesti hoitamassa suhteita Saksaan ja koko läntiseen Eurooppaan. Ja tässä yhteistyössä tehtiin yhteistyötä myös maataloustukien osalta ja tämä oli jo erittäin onnistunut vaihe työssäni ja täten pystyin edesauttamaan Unkarin kehitystä. Sitten toinen vaihe koskee heti tämän muutosvaiheen jälkeistä aikaa ja sitä, kuinka Unkari lähti mukaan euroatlanttiseen työhön. Ja me pyrimme täyttämään entistä paremmin kriteerit, joita vaadittiin, jotta maani voisi liittyä Euroopan unioniin. Tuolloin toimin kauppa- ja teollisuusministeriön johdossa ja minun on todettava, että olen hyvin tyytyväinen sitä, että olen edelleen johtoasemissa tässä ministeriössä, samoin valtiovarainministeriössä. Sitten kolmas vaiheeni on vaihe, jonka aikana olin Euroopan parlamentin jäsen. En halua puhua tästä nyt liikaa, mutta tuona aikana halusin edistää Euroopan unionin kehitystä. Ja toiseksi täältä kerämieni kokemusten perusteella – olen pyrkinyt saamaan näitä eurooppalaisia arvoja näkyviin entistä voimakkaammin myös Unkarissa. Ja toivottavasti saan teidän tukenne sille, että voin jatkaa tätä työtäni tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, koska eurooppalaiset arvot eivät näin päätisi osaltani ainoastaan Unkariin, vaan haluaisin levittää niitä kaikkialle Euroopan. Kiitos, että kuuntelitte minua ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, että piditte kiinni myös puheajasta. Nyt ajalla saa 10 minuuttia aikaa esittää kysymyksiä. Sí, gracias, señor presidente. Sí, bueno, la verdad es que darle la bienvenida. Kiitoksia. On mukava toivottaa Fasakas tervetulleeksi tänne. Hän on ollut tämän valiokunnan jäsen, siis tällä budjetin valvonnassa aikaisemmin ja silloin kun hän oli täällä, niin saimme erityisen paljon muutoksia aikaan sekä mitä tulee parlamentin ja komission välisiin suhteisiin, herra Kallasiin, hän oli tuolloin yhteistyökumppanimme, ja kävimme äärimmäisen tiivistä vuoropuhelua ja näin saimme määriteltyä erilaisia komission valvontavälineitä. Ja uskon, että pääsisimme äärimmäisen hyvään vuoropuheluun myös, jos herra Fasakas olisi tilintarkastustuomioistuimessa yhdessä presidentti Calderan kanssa. Sitten haluaisin kiittää teitä siitä kyvystä, jota osoititte vastatessanne näihin kysymyksiin. Tämä osoittaa, että ette ole kiinnostunut ainoastaan Euroopan kehityksestä, vaan myös siitä, että edistetään entisestään kaikkea jo alulle saatua ja olette valmis käyttämään kykyjänne ja kokemuksianne tässä tulevassa uudessa tehtävässä. Haluaisin kysyä erästä asiaa, joka selventäisi tilannetta. Koko muun puheenjohtajana ja Euroopan parlamentin ja kansallisten elinten välillä. Minkälaisia toimia haluatte, että tulevaisuudessa voitaisiin ottaa käyttöön? Nagyon szépen köszönöm. Ajala, Ines Ajala Sender. Kiitoksia, edustaja Ajala Senders tästä kysymyksestä, jonka esititte esittelen ominaisuudessa. Kiitos myös näistä lämpimistä sanoista työstäni koko mun puheenjohtajana ja parlamentin jäsenenä. Minulla on todella miellyttäviä muistoja niiltä vuosilta, kun viisi vuotta sitten pyrimme muokkaamaan tuota vastuuvapausmenettelyä kollegoideni Terry Whiten, Jan Mylderin, Ingeborg Gresslen, Jan Kasakan kanssa. Näiden kollegoiden kanssa meillä oli tavoitteena työskennellä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja kun tunsimme toinen toisemme ongelmat, niin meidän täytyy työskennellä yhteistyössä ja näin mahdollistaa se, että EU-varoja voidaan hyödyntää oikealla tavalla. Me emme onnistuneet muokkaamaan vastuuvapausjärjestelmää, mutta muu toiminta on menestyksellistä ja nämä uudistukset ovat vieneet eteenpäin hyvää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jonka avulla on siis voitu päästä aikaiseksi myönteiseen tarkastuslausekkeeseen. Kansallisten parlamenttien mukana oleminen ja mukaan tuominen on ollut yksi osa tätä työtä ja varsinkin kansallisten tilintarkastustuomioistuinten mukaan tulo on ollut erityisen tärkeä. Kaikki nämä ovat olleet edesauttamassa sitä myönteistä kehitystä, jota on haluttu saada aikaiseksi. Olemme pyrkineet yhdessä työskentelemään niin, että olemme voineet käynnistää uudestaan eurooppalaisen talouden. Kolmen en mietinnöt, ne johon keskitytään jatkuvasti nyt, on juuri se, mitä tällä hetkellä tarvitaan parlamentin yhteistyössä. Kiitos sitten Ajala. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon herra Fasakas. Tässä todella mentiin laadullisesti eteenpäin. Ja te itsekin olitte tässä mukana kehittämässä tätä entistä parempaa tilannetta. Ja näiden vastaustenne perusteella, mitä tulee tähän erityisyyteen ja näihin tilintarkastus välineisiin jäsenvaltioissa. Te puhutte vastauksessanne siitä, että Unkarissa tilintarkastus ei noudata samanlaista mallia kuin muualla Euroopan unionissa. Voisitteko kertoa tästä hieman lisää? Koska uudessa työssäni kaikki tilintarkastustuomioistuimen koordinaation välineet muihin kansallisiin elimiin nähden tulevat entistä voimakkaimmiksi. Ja tätä kautta voisitte hieman kertoa tästä, näistä kolmesta tahosta hieman enemmän. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Aloittaisin vastauksen sanomalla, että päätarkoituksemme päätavoitteemme on tukea läheistä yhteistyötä kansallisten tarkastusviranomaisten kanssa, koska tehtävä on yhteinen valvoa Euroopan budjetin toimeenpanoa. Meillä on ollut useita kokouksia, Intesain kokouksia, kontaktikomitean kokouksia. Olemme aina yrittäneet varmistaa, että kansallisten virastojen tarkastusstandardit olisivat vertailtavia keskenään, harmonisoituja niin, että tietojen vaihtoa voitaisiin helpottaa. Jossakin jäsenvaltioissa, erityisesti joissa alueiden riippumattomuus on suurta, esimerkiksi Saksa. Kun saksalaisille ystävilleni puhuin, niin yllätyin, kun näin, että Liittarkastusvirasto ei pystynyt sanomaan alueellisille virastoille tarkasti, että miten tarkastus on suoritettava. Ei ollut mitään keskitettyjä menetelmiä, menettelytapoja, mutta ensimmäisiin pyrkimyksiin ryhdyttiin ja jäsenvaltioita pyydettiin antamaan kansalliset lausumat siitä, että ne käyttäisivät Euroopan rahat hyvin. Ja sitten saatiin selville, että joissakin jäsenvaltiossa se ei ollut mahdollista. Mutta Unkarin tarkastusvirasto mielellään teki sen. Kovac, sen Unkarin viraston johtaja, myöskin Intesain puheenjohtaja, ehdottivat yhteistä metodologiaa kansallisille virast- tarkastusvirastoille. Ja kun kansalliselta heidän Intesain puoleen käännytään ja sitten esitetään pyynnöt tarkastuksesta, niin hyvin mielellään he sitä noudattavat. Vaikkapa rahatkin ovat vähissä näinä päivinä. Toivottavasti tästä tulee yleinen ilmapiiri ja yleinen asenne Unkarissa. Ja sitten kansalliset tarkastusvirastot auttavat tässä vastaavassa vastuuvapausmenettelyssä. Kiitoksia. Mr. Fasakas. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle. Herra Fasakas, haluaisin sitä kaksi kysymystä. Ensinnäkin näin CVstä, että teillä ei ole mitään kokemusta tilintarkastuksesta, siis ei minkään näköistä. Ja teidän vastuualueenne menneisyydessä olette ollut äh, budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtaja ja kauppa- ja teollisuusministeri, nehän eivät mitenkään liity siihen, mikä tilintarkastajan roolin pitäisi olla. Millä tavalla aiotte kantaa tällaisen vastuun, kun teillä ei ole mitään taustaa? Toiseksi, toinen kysymys liittyy tähän samaan asiaan. Olette ollut tämän valiokunnan puheenjohtaja, nyt haluatte päästä tilintarkastajaksi. Myöntäisittekö te vastuuvapauden Euroopan toimielimille vuodelle 2008 tilintarkastustuomioistuimen tämänhetkiseen näkemykseen pohjaten? Kérdést, bár nem értek egyet önnel. Ön azt mondja, hogy nincs top. Kiitoksia. En ole kuitenkaan yhtä mieltä ne Sanotte, että minulla ei ole kokemusta, mutta viisi vuotta parlamentissa ollessani käsittelin tilintarkastuskysymyksiä. Kyllä tämä on kokemusta. Ja vuodesta 1971 yliopistoajoistani lähtien olen ollut talousalalla erilaisissa investoinneissa ja tärkeissä rooleissa Unkarissa esimerkiksi valvontakomiteassa – ja erilaisissa unkarilaisissa yrityksissä. Eli minulla on kyllä kokemusta täältä alalta ja voin vastata näihin odotuksiin, joita tilintarkastustuomioistuimen jäseniin liittyy. Ja haluaisin erityisesti korostaa sitä tosiseikkaa, että kuten aikaisemmin sanoin, kun täällä puhuttiin ennakkoehdoista, niin Euroopan parlamentilla ja tilintarkastustuomioistuimella on yhteisiä etuja pelissä. Eli se, että niiden jäsenet ovat mahdollisimman päteviä. Ja siksi aikaisemmin minulla oli suhteita myös pankkimaailmaan, taloudelliseen maailmaan. Ja tilintarkastusta tekevät myös ihmiset, jotka tekevät meille töitä. Eli mitä tulee pätevyyteen, se kyllä minulla on kyllin hyvä. Ja mitä tulee sitten tähän vastuuvapauskysymykseen? Viisi vuotta sitten sanoimme, että jos tarkastuslausuma oli myönteinen, olisimme voineet antaa vastuuvapauden. Ja Kallas teki töitä, jotta tarkastuslausuma olisi ollut myönteinen. Mutta viisi vuotta sitten tilanne oli huomattavasti heikompi. Noin 70 prosenttia transaktioista oli kyseenalaisia ja nyt tämä luku on alle 30 prosenttia. Eli tämän perusteella voisin sanoa, että äh, minun, minulla ei ole edes oikeutta vastata tähän kysymykseen, koska vastuuvapauden antaa Euroopan parlamentti. Mutta kuitenkin voisin todeta, että viisi vuotta sitten lähdimme oikeaan suuntaan. Tuolloin tilanne oli erittäin heikko ja komission velvollisuus oli parantaa tilannetta. Ja parlamenttikin Greslen sulla lähti erilaisiin aloitteisiin tilanteen parantamiseksi. Ja olen tyytyväinen, että nyt komissio on ottanut ensimmäisiä sisäisiä valvontamekanismeja käyttöön erityisesti maataloudessa Aikaisemmin sitä pidettiin äärimmäisen riskialttiina. Ja tilanne onkin muuttunut nyt paljon paremmaksi. En kuitenkaan halua vastata tähän kysy- kysymykseen, koska tämä ei kuulu minun toimivaltuukseni, mutta tilanne on kuitenkin hyvä. Seuraava kysymys. Äh, Ensinnäkin haluaisin päinvastoin kuin kollega Andreasen sanoa, että minä olen iloinen siitä, että tähän kollegioon kuuluu joku, jolla on poliittista ymmärrystä. Jos siellä on ihmisiä, jotka osaavat laskea lukuja yhteen, niitä siellä on, mutta tarvitsemme myös ihmisiä, jotka pystyvät tekemään poliittisia arvioita. Sen vuoksi olen iloinen herkkuudestanne, herra Fasakas. Minä vähän ärsyttää se, mitä puoli, puoli tuntia sitten lähetettiin kirjeenä tälle valiokunnan. Minulla, meillä oli paljon tässä aikaa. Fasakasin nimeäminen on ollut pitkään selvä. Olisimme pystyneet käsittelemään tätä paljon aiemmin. Minusta tämä ei ole hyvä manöveri ollenkaan. Enkä äh, sitä ottaisi huomioon ollenkaan. Pahoittelen. Kollega Deutschia kovasti arvostan, mutta ei se ole oikein, että puoli tuntia aikaisemmin. Erityisesti Saksan näkökulmasta hyvin tunnetaan teidän työnne, herrasvaikutus, sen vuoksi voin vaan sanoa asiallisesti, jotta ei ole epäilyksiä. Ihan yksinkertainen kysymys tänään, josta tiedän, että voitte ihan vastata, mutta se koskee myös muita hakijoita, jotka esiintyvät tänään. Ja tämä on kielitaitokysymys. Sitä aina aliarvioidaan, mutta tilintarkastustuomistamissa on kolme työkieltä, jos niitä ei hallitse, niin on todellakin suuri ongelma sitten. Ja sen vuoksi tietäisin, haluaisin tietää mielelläni, miten Englanti, Saksa sujuu tai Ranska. Tätä halusin mielelläni kysyä. Frage, wenn Sie gestatten, das ist... Kiitoksia tästä kysymyksestänne. Jos sallitte, haluaisin sanoa, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen puhunut täällä koko bussa Unkaria. Puheenjohtajana puhuin aina englantia ja usein olen puhunut myös saksaa. Tämä on minulle suuri ilo. Meillä oli varsin hyvä valmistautumiskokous tässä iltapäivällä ja otin tämän kielikysymyksen esiin tuolla. Ja kuulin, että että tuomioistuimessa on ainoastaan, olisi ainoastaan kaksi työkieltä. Itse luulin, että siellä olisi ranska, englanti ja myös saksa käytössä. Ja kuten tiedätte, minä olen Saksassa niin sanottu Mr. Deutschland. Olen ollut jo 40 vuotta tekemisissä erilaisten kysymysten kanssa, jotka liittyvät Saksaan. Olen myös opiskellut englantia. Se on ehkä hieman nyt jäänyt varjoon, mutta Euroopan parlamentissa ollessani käytin paljon englantia. Englanti niin ei ehkä ole yhtä korkealla tasolla kuin saksani, mutta se on aivan ok. Sitten näihin huomioihin. Poliittinen ymmärtämys vastauksissani yritin puhua mahdollisimman diplomaattisesti siitä, että en ole koskaan ollut poliitikko, en ole koskaan ollut edes puolueen jäsen vuoteen 2005 asti. Tuolloin liityin puolueeseeni, mutta nyt olen pistänyt tämänkin toimen jäihin, joten en voi luopua tällaisista poliitikon tehtävistä, koska en niissä ollut. Olen ollut paljon erilaisissa vapaaehtoistöissä, kunniatehtävissä Euroopassa ja niistäkin tulen luopumaan, jos se on välttämätöntä. Te kysytte ja puhutte tästä poliittisesta kokonaiskuvasta. Unkarissa politiikka arvioidaan usein negatiiviseen sävyyn, mutta haluaisin sanoa, että minä haluaisin mieluummin, että minulla olisi tällainen pätevä ammattimainen yleiskuva. Sitten tämä kirje. Tilanne on aika absurdi ja tilanne on juuri päinvastainen. Minua syytetään tässä siitä, että olisin ollut jotenkin vakoilijana, agenttina. Minä olin ministeriössä, joka teki sisäministeriön kanssa yhteistyötä. Ja kun vuonna 2002 tuollainen ulkoministeri otti tämän kysymyksen esiin, ja silloin pyydettiin asiaan liittyviä erilaisia asiakirjoja esiin tässä monista saksalaisista ihmistä, joiden nimiä nyt en halua tuoda esiin, laadittiin näitä asiakirjoja. Mutta silloin kun on ministeriössä, niin tekee automaattisesti töitä myös sisäministeriön kanssa. Ja minä tuolloin pyysin, että nämä asiakirjat julkaistaisiin, jotta kaikki voisivat nähdä, että kyseessä ovat neuvottelut, erilaiset aiheet, mutta en minä voinut tätä yksinäni arvioida. Näitä asiakirjoja ei ole vieläkään julkaistu. Tämä taho, joka minua syytti 11 muun henkilön kanssa vakoilusta, hän on pyytänyt anteeksi ja vetänyt nimeni pois tältä listalta. Ja sitten tämä Daimler Chrysler linkki. Minua pyydettiin poliittisista syistä tähän liittyvään komiteaan. Tähän liittyvät Venäjän toimet eivät liittyneet mitenkään meidän yrityksemme. Meiltä pyydettiin saman tien anteeksi näistä toimista, joista, me, joita, joista meitä syytettiin. Minä en ole koskaan ollut missään tuomioistuimen käsittelyssä mukana paitsi tässä. Näistä ministeriöistä vielä. Niin se, että niitä käytetään edelleen myönteisenä esimerkin siitä, kuinka ministeriöiden työtä muutetaan parempaan suuntaan. Kovac itse on tehnyt työtä sen eteen, että voisin asettua ehdo, ehdolle. Ja hän sanoi, että tässä todella tämä ministeriö on hyvä esimerkki toimista. On todella valitettavaa, että tämä kirja lähetettiin näin myöhään. En pysty siihen mitenkään nyt vastaamaan kunnolla, mutta olen kyllä avoin kaikille kysymyksille. Kiitos. Honorable Deutsch. Kiitos sitten Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim. Hyvät kollegat, arvoisat jäsenet, vuodesta 1988 lähtien ennen kommunismin romahtamista aloitin jo poliittisen urani. Ja olen aina ollut Eurooppa-mielinen poliitikko. Ja uskon, että Euroopan toimielimet ovat tärkeitä, kuten Euroopan parlamentti. Ja nyt olemme kuulemassa tilintarkastustuomion jäsen tilintarkastustuomioistuimen ehdokkaiden kuulemistilaisuuksia. Ja kansalaisten pitäisi saada kuulla silloin, kun me puhumme siitä, että soveltuuko ehdokas työhön vai ei. Arvoisat jäsenet, vasta tämän tyyppisen avoimen vuoropuhelun jälkeen voimme hoitaa työmme kunnolla. meidän tulisi tarkastella kolmea ehtoa ja sitä täyttävätkö ehdokkaat nämä ehdot. Riippumattomuuden, puolueettomuuden ja koskemattomuuden. Minusta Fasakashin koskemattomuuden puute tekee hänestä sopimattoman tähän työhön. Adesso non stiamo facendo la... Niin, nyt arvioimme ehdokasta. Teillä on mahdollisuus esittää yksi kysymys ja arviointi tehdään sitten myöhemmin. Eli jos te nyt haluatte esittää kysymyksen herra Fasakasille, se sopii. Ja myöhemmin me arvioimme sen, sopiiko hän tehtävän vaiko ei. Eli nyt kysytään ainoastaan kysymyksiä. Tähän on kaikilla mahdollisuus. Puheenjohtaja, minulla on kolme kysymystä Saboc Fazakashille. Talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja, jonka hän oli, miksi hän oli kertonut siitä, että vuosien 76 ja 89 välisenä aikana hän on työskennellyt unkarilaisen kommunistisen salaisen palvelun palveluksessa. Hänellä on nyt kaikki mahdollisuudet tunnustaa tämä. Valitettavasti hän ei ole näin tehnyt. Kysymys kaksi. Miksi hän ei ole kertonut meille siitä, että kun hän, hänen ehdokkuutensa julkaistiin, niin yhdeksän vuotta sitten Unkarissa hän oli mukana korruptiotapauksessa, tai ainakin häntä syytettiin siitä. Se liittyi asekauppaan ja Unkarin parlamentin valiokunta kuuli häntä tässä asiassa kolmanneksi. Miksi hän on kieltänyt sen, että kun hän on ollut ministerinä Unkarin hallituksessa, Ja Unkarin tilintarkastustuomioistuin ei löytänyt mitään ongelmia hänen ministeriönsä rahoituksessa. Ja kun kuitenkin on selkeästi nähtävissä internetsivustolta, että vuosi toisensa jälkeen oli hallintoongelmia. Miksi hän kielsi sen, että hän oli salaisen palvelun jäsen? Miksi hän kielsi sen, että hän oli mukana korruptiotapauksessa. Ja kolmanneksi, miksi hän kielsi myös sen, että väärää hallintoa oli tapahtunut. Ennen kuin annamme puheenvuoron Fasakasille, pyytäisin vielä, että puheenvuorot ovat lyhyitä. Jos käytätte neljä minuuttia, niin silloin muut jäsenet eivät ehdi käyttää puheenvuoroja. Tämä oli nyt viimeinen kysymys, koska puoli tuntia, joka meillä oli Fasakasille käytössä, on nyt kulunut. Olkaa hyvä. Nem mondom, hogy köszönöm a kérdéseket, mert mindegyik olyan föltételezéseket, gyanúsítások. En voi kiittää näistä kysymyksistä, koska kaikki kolme kysymystä perustuvat tällaisiin vihjauksiin, jotka minun täytyy kiistää ja kieltää. En näe ongelmia koskemattomuuteni kanssa itse asiassa. On harmi, että sain nämä tiedot vasta puoli tuntia sitten, kun valtiosihteeriksi 96 vuonna minut nimitettiin tehtiin, niin minun taustani tarkistettiin kansallisen turvallisuuden nimissä. Ja kun palaan kotiin, niin sitten heti Radoitsille lähetän tämän raportin, jonka mukaan minulla ei, minulla ei koskaan ollut minkäänlaista tekemistä salaisen palvelun kanssa. Se, että sisäministeriö piti että sillä oli tiedosto minusta, niin se on ihan luonnollista kenelle tahansa, joka ministeriössä on ennen kommunismin romahdusta työskennellyt. Ei, mutta se ei tarkoita, että olisin ollut sellaisen poliisin agentti. Kun tein työtä Daimler Chryslerissa, olin mukana äh, asekauppa järjestelyssä, koska kansallisen turvallisuuden komitea tätä korruptiotapausta tutki. He äh, kuulivat minua asiassa, pysyvät anteeksi ja puhdistavat minut kaikista syytteistä. Kolmanneksi. Kansallinen tarkastusvirasto aina äh, puhui äh, ylistäytyöstäni ministeriössä. Jo 2002 näitä syytteitä nostettiin esille. Minut oli IPUn jäseneksi silloin valittu ja myöskin Euroopan parlamentin jäseneksi ja enkä koskaan kuullut näistä huonon hallinnon tapauksista oletetuista 2002 vuoden jälkeen. Minulle annettiin yksi korkeimmista Unkarin tasavallan merkeistä ja oppositio sitä asiaa myöskin piti hyvänä tunnustuksena työstäni. Sen vuoksi voin vain vahvistaa ja varmentaa, että koskemattomuuden kanssa ei ole ongelmia. Ja koko ajan olen valmis maksamaan vastaamaan myös lisäkysymyksiin. Massimo Gress. No niin, 30 sekuntia. Gressle. Kom. Kiitoksia ja tervetuloa, herra Fasakas. Tunnemme toisemme jo erittäin hyvin ja olisi mukava, jos saisimme nyt nämä syytökset sivutettua, koska se olisi myös tulevan yhteistyömme kannalta tärkeää. Uskon, että pystymme kyllä muuten tekemään hyvin yhteistyötä, koska te tunnette asioita juuri meidän näkökulmastamme. Olisi kuitenkin tärkeää, että pääsisimme eroon näistä syytteistä. Vastakysymys. Mitäs ajattelet, jos annan tästä julkilausuman? Kernaasti teen sen. Ja tämä varmaan otetaan pöytäkirjaankin sen, mitä näistä syytteistä olen sanonut. Ja vielä kerran, Rova Gressle, me tunnemme toisemme, olemme tunteneet toisemme jo pitkään, eikä tätä ole koskaan mainittu, että 2002 oli tämä tapaus, Siellä oli monia teidänkin arvostaminen henkilöitä. Ja oli tiedosto sisäministeriössä olisi naivia ajatella, että ulko, eh, ulkomaankaupaministeriössä olisi joku, tai joka olisi myös valossa toiminut, ei sitä olisi sisäministeriössä tällaista tietoa. Kiitoksia herra Fasakasille tästä kuulemisesta. Nyt siirrymme seuraavaan kuulemiseen. Seuraava istuimen ehdokas on Liettuan viranomaisten nimä ehdokas Rasa Budgergite. Tisztelt elnök úr, csak a későbbi félreértések elkerülése véget, hogyha a minden kétséget kizáró tények... Toivottavasti tässä ei tule mitään väärinkäsityksiä. Jos me voimme todistaa, että Saboc, Vazakas ei puhunut totta, jos voin todistaa päinvastaisen, mitä silloin tapahtuu? Palaammeko tähän asiaan huomenna? Voitteko kertoa tästä jotain? Prima. Kuten jo sanoin, näistä kysymyksistä keskustelemme huomenna, kun siirrymme arvioimaan tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Tänään esitämme ainoastaan kysymyksiä ja kuulemme vastauksia. Olkaa hyvä, voitte aloittaa good evening. Allora, benvenuta. Eh, a 5 minuti. Kiitoksia. Tervetuloa. Teillä on viisi minuuttia nyt. Niin, hyvää iltapäivää. Teillä on siis viisi minuuttia aikaa pitää alustuksenne. Sen jälkeen esittelijä esittää kysymyksiä 10 minuuttia ja sen jälkeen viisi minuuttia tulee muita kysymyksiä parlamentin jäseniltä. Olkaa hyvä. Okay. Prego. And gentlemen, it's a great pleasure. On suuri ilo ja kunnia olla täällä kanssanne ja keskustella siitä, että miten voisin antaa oman panokseni siihen, että tehokkaammin hallinnoidaan Euroopan unionin budjettia. Jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. 2006 minulla oli jo etuoikeus pitää puhe talousarvion valvontavaliokunnalle, jakaa kokemuksia suhteesta Liettuan parlamentin erityisesti sen tarkastusvaliokunnan välillä ja tehdä tehokas, että mitä voidaan tehokkaasti vaikuttaa julkisten varojen terveeseen hallinnointiin. Olen vakuuttunut siitä, että kuulemistilaisuus on mainio tilaisuus minulle perustaa tai tuota, aloittaa tässä pitkän aikavälin yhteistyö. Koko ammattiurani on liittynyt julkisen sektoriin. Virkamiehenä monissa ministeriöissä, ja kansallisessa tilintarkastusviranomaisessa käsittelin asioita, jotka käsittelevät julkisten varojen hallintaan ja tilintarkastukseen. Olet, odotan, että minun ammattipätevyyteni on riittävä ja asiaan kuuluva ja kokemukseni on sellainen, että voin suorittaa kaikki velvollisuuteni tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä perustusvimusten mukaisesti. Uskon, että arvot, joita olen odottanut monien vuosien ajan, mahdollistavat sen, että ymmärrän sen, mikä on arvo on sillä, että otetaan huomioon ihmisten toive elää tehokkaammassa unionissa. Tilintarkastajana toimin itsenäisesti, olin objektiivinen ja puolueeton. Haluaisin vakuuttaa teille, että jos minut nimitetään tilintarkastuomioiden jäseneksi, perustan toim- toimeni riippumattomuuteen ja tilintarkastusstandardeihin ja eettisiä vaatimuksia noudatan tarkasti. Näkisin toimintani kahtalaisena. Ensinnäkin tiukasti seuraan kansainvälisiä standardeja, noudatan niitä ja käytän teitä, jotka tuomioistuimessa pätevät. Toistaiseksi Olisin hyvä ryhmätyöntekijä tässä kollegiossa niin, että otetaan aloitteellisesti osa aktiviteetteihin, jonka avulla voidaan implementoida tuomioistuimen strategisia tavoitteita siinä, että maksimoidaan tarkastusten vaikuttavuus ja parannetaan sen tehokkuutta. Minun mielestäni tuomioistuimen pitäisi saada aikaan seuraavia parannuksia. Parannetaan Laaduntarkkailun laatua optimoidaan sekä tilintarkastus että muut resurssit enemmän erityistoimintatarkastuksia täytyy tehdä. Kovasti puhun sen puolesta, että on avointa yhteistyötä Tuomioistuimen pitäisi parantaa yhteistyötä komission ja kansallisten jäsenvaltioiden eh, instituutioiden kanssa. Ensimmäisessä tapauksessa yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan välttää päällekkäistä työtä ja siinä, että eri tavalla tulkittaisiin säännöksiä ja säädöksiä. Sitten Euroopan parlamentin ja tuomioistuimen yhteistyö on tässä olennaista. Itsekin olen kansallisessa parlamentissa työ, työskennellyt ja minulla on sieltä kokemusta. Vain kun kaikki tuntevat omat vastuunsa ja toimivat niiden mukaan ja noudattavat sovittuja sääntöjä, niin voidaan saada olosuhteet luotua tehokkaammalle julkisten varojen hallinnoinnille. Hyvät valiokunnan jäsenet, tuen teidän ehdotustanne järjestää keskustelu koskien näitä kansallisia lausumia ja DAS-lausuman rakennetta, suvaittavan riskin tasoa, joka perustuu kustannushyötytasapainoon ja säännösten yksinkertaistamista. Nämä kysymykset ovat olleet pitkän aikaa monien vuosien agendalla tuomioistuimen ja parlamentin ja komission välisissä työryhmäkokouksissa, mukaan lukien myös kansalliset tarkastusvirastot. Kuitenkaan näihin ei ole vielä selkeitä vastauksia. Hyvät valiokunnan jäsenet, olen iloinen, että minulla on tämä mahdollisuus vakuuttaa teille, että katsoisimme potentiaalisia vahtauksia yhdessä, kun kuuntelen teitä tarkasti, te olette kansalaisten edustajia yhteisessä Euroopassa, edustatte heidän toiveitanne ja pyrkimyksiänne, niin toivon, että pystyn antamaan panokseni tilintarkastustuomioistuimen työhön. Olen vakuuttunut siitä, että se on yksi ammattimaisimmista julkisista tarkastusviranomaisista. Kiitoksia huomistanne ja odotan kysymyksiänne. Grazie, onorevole Ajala. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä Ajala. Kiitos, puheenjohtaja. Tervetuloa, rouva Bergite tähän valiokuntaan. Haluaisin tunnustaa, että te olette hyvä esimerkki siitä, kuinka oikeusvaraministerinä tai toimiessanne sisäministeriössä voi toimia hyvin tilintarkastajana, joten näin olette vastaustenne perusteella kyllä hyvä ehdokas tilintarkastustuomioistuimen. Haluaisin kysyä teiltä tästä asiaa. Te viittaatte vastauksissanne siihen eh, epäsymmetrian, jota on sitä, että 80 prosenttia EUn varoista hallinnoidaan yhteisesti. Eli tässä ovat mukana tilintarkastustuomioistuin, mutta sillä ei ole vielä selkeää linkkiä kansallisiin elimiin. Mitä te aiotte tehdä mandaattinne aikana tämän eteen. Sitten tammikuusta 2010 alkaen olette seuranneet tavallaan tilintarkastustilannetta. Ja tätä samaa pitäisi tehdä tilintarkastustuomioistuimen nimissä. Onko teillä hyviä ehdotuksia tämän suhteen mahdollisena tulevana jäsenenä? Aš norėčiau pasakyti tikrai, kad nors atsakomybė už biudžeto Europos Sąjungos. Budjetin täytäntöönpanon vastuu jakautuu komission ja jäsenvaltioiden välillä. Vastuu ei kuitenkaan ole jaettu tasan. Tiettyehtoja on asetettu myös perustamissopimuksessa – Enkä voi todeta, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten tulisi olla vastuussa ja muuttaa perussopimuksen säännöksiä. Mutta uskon, että meillä on mahdollisuuksia parantaa tilintarkastustoimia, jota tehdään jäsenvaltioissa. Yhä edelleen on paljon varaa muuttaa asioita tilintarkastusjärjestelmässä. Ja on tärkeää, että tarkistetaan, että EU-varoja käytetään oikealla tavalla. Tilintarkastustuomioistuin voisi tehdä parempaa yhteistyötä kansallisten toimielinten kanssa ja hyödyntää näin niiden työtä. Tiedän kuitenkin, että on hyvin vaikeaa ja ei juurikaan mahdollista tilintarkastustuomioistuimelle hoitaa päätarkastusta. Sisä usein on vaikein, vaikea seurata kansallisten tarkastusten tuloksia. Tässä suhteessa ehkä perustussopimuksia pitäisi muuttaa ja meidän tulee myös pohtia sitä, millä tavalla voimavaroja voidaan käyttää oikealla tavalla. Niin, teillä on selvästi hyvät aikeet. Tilanne on kuitenkin hankalampi. Puhutte kysymys- tai vastauslomakkeessanne myös siitä, kuinka päästäisiin eroon nykyisestä teknokraattisesta lähestymistavasta, joka on nyt vallalla. Eli pitäisi pyrkiä siihen, että kaikki osapuolet saataisiin roolinsa mukaisesti mukaan toimiin rahoitushallintaan. Onko tämä ainoastaan tavallaan hyvän tahdon ele vai onko teillä jotakin konkreettisia välineitä jo siitä, tai siihen, jonka avulla päästäisiin eroon tästä teknokraattisesta toiminnasta, jota niin kritisoitte? enemmänkin siihen suuntaan, että valvonta olisi todella sanonmukaista ja tehokasta. Aš tikrai dar noriu pakartoti tai, kad e, pati Lisabonos sutartis iš... Haluaisin jälleen kerran todeta, että Lisabonin sopimus kehottaa tilintarkastustuomioistumien ja kansallisten elinten välisen yhteistyöhön, mutta vastuu tilintarkastuksista on tilintarkastustuomioistuimella. Uskon, että, tai ainakin omasta kokemuksestani voin todeta, että sekä kansalliset että kansainväliset elimet eivät aina ymmärrä sitä, miten tärkeää on hyödyntää voimavaroja parhaalla mahdollisella tavalla. Puhun tässä tilintarkastustuomioistuimesta ja kansallisista tarkastuselimistä. Tavoitteenamme on ymmärtää, että me voimme hyödyntää näitä tilintarkastustuloksia Ja näin tilintarkastustuomioistuin voisi saada todisteita, voisi hyödyntää kansallisten tilintarkastus, tuomioistuinten toimintaa ja samalla pohjata toimintansa validille tiedolle. Tilintarkastustuomioistuimessa on työryhmä, joka tähän pyrkiikin. Ja tavoitteena on ottaa käyttöön tiettyjä muutoksia Ja näin pyritään löytämään tapoja, joilla voidaan hyödyntää niitä tietoja, joita saadaan jäsenvaltioista. Jos tarkastellaan taas valvontajärjestelmien puutteita, niin nähdään, että suurin osa niistä löytyy jäsenvaltioista. Ainakin nämä ovat tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä. Nyt en kuitenkaan voi sen yksityiskohtaisemmin puuttua tähän asiaan, enkä voi todeta, mitä tekisin sen tarkemmin, jos olisin tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän täytyy pyrkiä löytämään vastauksia yhdessä. Ja tämän tulisi olla selkeä väline, jonka avulla sitten voimme toimia perustelummin ja tehokkaammin, kun pyrimme hyödyntämään EU-varoja. Sì, però uh, pregherei la signora Kiitos. Nyt pyytäisin ehdokasta vastaamaan mahdollisimman tiiviisti. Vielä Ajella Center 30 sekuntia. Puhuitte yhteistyöstä ja jatkuvasta kansallisten elinten ja tilintarkastustuomioistuimen välisestä tietojen vaihdosta, mutta mikä tässä on tavallaan tämä riippuvuussuhde? Sutartyje yra numatyta tiesiog prievolė tarp Europos audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų perussopimuksessa on velvoite tehdä yhteistyötä kansallisten tarkastusviranomaisten kanssa. Samaan aikaan kuitenkin ylläpitää riippumattomuus. Voin vakuuttaa teille. Ja että kun olin tilintarkastajana, niin tiesin mitä sanaa riippumattomuus tarkoittaa. Ja ehkäpä yhteistyö ei ole kovin läheistä nyt, koska jokainen tilintarkastuselin noudattaa lima julkilausuman äh, periaatteita. Siinä puhutaan juuri riippumattomuudesta näille elimille. Nyt täytyy miettiä tapoja, joilla yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten elimien välillä saadaan hedelmällisemmäksi. Mielestäni riippumattomuus on merkittävin piirre, joka pitäisi säilyttää jokaisessa ylimmässä tarkastusviranomaisessa. Mutta riippumattomuus ei ole absoluuttinen asia. Kaikki instituutiot, kun ne riippumattomuuttaan suojelevat, niiden täytyy olla kuitenkin myös vastu- tilivastuussa vastuussa jollekin. Ja siinä on kyse ennen muuta vastuusta ihmisillemme, kansalaisille tai ihmisten valitsemille edustajille, kuten Euroopan parlamentille tai kansallisille parlamenteille. Täytyy riippumattomuutta ylläpitää, mutta samaan aikaan kansallisten tarkastusviranomaisten ja äh, tuomioistuimen täytyy kuunnella ihmisten kokemuksia ja ottaa huomioon heidän legitiimit odotuksensa. Ačiū. Iš tikrųjų Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siinä, että meidän ei tulisi tässä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Haluaisin kuitenkin ilmaista näkemykseni ja suhtaudun Rassa Budbergiteen erittäin myönteisesti, koska hänellä on valtava kokemus. Olen tuntenut hänen viiden vuoden ajan ja näiden viiden vuoden ajan <clears throat> hän on kyennyt luomaan täysin erilaisen tarkastusjärjestelmän. Tuo järjestelmä on erittäin korkealaatuinen. Henkilökunnalta on oikea määrä ja tämä toimielin ei ole lainkaan poliittinen, mikä on erittäin merkittävää. Kolmanneksi, hän on ainoa nainen näiden yhdeksän miesehdokkaan joukossa. No, me olemme kaikki huolissamme siitä, että veronmaksajien rahoja ei käytettäisi tehokkaasti. Miten haluatte niitä käytettävän tehokkaalla tavalla? Mm, en haluaisi tiettyjä poliittisia aspekteja käsitellä, kuten budjettireformia tai YMPn reformia. En myöskään puhuisi rahoitusasetuksen implementoinnista, vaan haluaisin siteerata tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa 2009 vuodelta budjetin toimeenpanosta. Huolimatta positiivisesta arviosta ja huolimatta viimeaikaisista positiivisista kehityskuluista, jotka esittelin tilintarkastustuomioistuimessa koskien budjetin toimeenpanoa, meidän täytyy tunnustaa, että on useita asioita, jotka eivät ole niin täydellisiä kuin olisimme, niiden haluaisimme olevan. Haluaisin sanoa, että jotkut toimet eivät ole lainmukaisia eivätkä säännönmukaisia. Kuten varmaan saatatte tietää, niin täytyy ennen kaikkea mainita kohesiovarojen käyttö Puhumme kolmasosasta budjettia. Ja se on osa-alue, jossa suurin osa virheistä löydetään. 11 prosenttia on se luku. Minun mielipiteeni tilintarkastajana on se, että 11 prosenttia on sellainen, jota ei voida sietää. Tilintarkastustuomioistuin esittelee suosituksensa joka vuosi siitä, miten valvontajärjestelmää voidaan parantaa. Uskon, että suositukset ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa joka vuosi. Haluaisin myös ilmaista tyytyväiseni syytä, että komission jäsenvaltiot pyrkivät tilannetta parantamaan. Euroopan unionin komissio eh, tekee työtä toimintasuunnitelman parissa ja parannuksia tarvitaan edelleen. Haluaisin myöskin sanoa, että säännöt ovat aika monimutkaiset. Niitä täytyy yksinkertaistaa. Menettelyt, menettelytä täytyy yksinkertaistaa, erityisesti niitä, jotka koskevat tukikelpoisuusasioita. Ei ole kriteereitä tarkasti ja sen vuoksi on monia ongelmia. Miten sääntöistä voidaan yksinkertaista. Se täytyy selvittää, jotta asiat voidaan tehdä selviksi kaikille, ja jotta voidaan varmistaa se, että varoja käytetään legitiimisti. Andreasen. Budbergit. Kiitoksia puheenjohtaja. Rovan Budbergite. Minusta teidän taustanne on erittäin hyvä, kun olette toiminut tilintarkastajana ja varmaankin näin kykenette toimimaan hyvin tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Odotan innolla käymään keskusteluita. Tästä riippumattomuuteen ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette siitä, että tilintarkastustuomioistuin, joka on EU-toimielin, jota rahoitetaan samoista EU-budjetista kuin muitakin toimielimiä, niin voitteko vahvistaa, että tämä toimielin on todella riippumaton? Toinen kysymykseni viittaa teidän vastauksenne kysymyksessä seitsemän, jossa toteatte, että ette hyväksy minkäännäköisiä kompromisseja säännönmukaisuudessa, puhumattakaan petoksesta ja korruptiosta. Oletteko sitä mieltä, että tämänhetkinen DAS on kompromissi? kun puhutaan budjetin laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta, kun suuri osa budjetista on saanut myös vastakkaisen näkemyksen osakseen. Tilintarkastajana varmaan ymmärrätte, mitä tällä vastakkaisuudella tarkoitetaan. Kolmas kysymys. Teettekö parhaanne, jotta kaikkien jäsenten eturistoriitojen, taloudellisten eturistoriitojen lausumat tehdään julkisiksi. Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito institucijos nepriklausomumo, kai jos biudžet... Kysymys, joka koskee tarkastusviranomaisen riippumattomuutta. Jos puhutaan kansallisella tasolla, niin Liettuassa on niin, että tarkastusviranomainen toimivirasto saa rahaa hallitukselta, joten täytyy jossakin määrin olla riippuvaisia valtiovarainministeriöstä. Kuitenkin kokemuksen perusteella voi vakuuttaa, että EUn eh, e tilintarkastustuomioistuin saa rahaa samalla tavalla. Kuitenkin siihen ei pitäisi vaikuttaa johtaa niiden toimielinten, jotka budjetista päättävät. Minulla on syvä kunnioitus siitä kohtaan, näitä vanhoja jäsenmaita kohtaan, jossa tarkastusvirastoja voidaan rahoittaa suoraan välittömästi perinteiden mukaisesti, ja se takaa paremman riippumattomuuden. Olen seurannut tilintarkastustuomioistuimen raportteja, erityiskertomuksia, DAS-lausumia ja katsonut tuloksia, joita sieltä on julkaistu. Ja olen varma, että Euroopan tyydyntarkastustuomioistuin on täysin riippumaton, eikä se ole riippuvainen budjettijärjestelmästä ja sieltä saatavista rahoista. Voin myös vakuuttaa teille, että mikä tahansa, mitkä tahansa petokset ja korruptio ovat suurin uhka demokratialle ja taloudelliselle kehitykselle missä tahansa maassa tai unionissa. Julkisella sektorilla olen tehnyt pitkän aikaa työtä ja, ja aina olen taistellut kaikenlaisia petoksen muotoja vastaan. Olen vakuuttunut sitä, että on erittäin hyvä, että jos on petoksia ja korruptiota kansallisella tasolla tai Euroopan tasolla, että näistä tapauksista tulee yhä harvinaisempia. Tietysti niitä sattuu. Ja kun tilintarkastajat velvollisuuksiaan täyttävät, ja vaikka heidän täytyy kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja noudattaa, ja vaikka he eivät itse asiassa vastaa korruption ja petosten torjunnasta sinänsä, sehän on niiden elinten tehtävä, jotka valtion budjetista siihen rahaa saavat. Mutta jokaisen toimielimen täytyy omissa rakenteissaan torjua korruptiota ja petos, petoksia, mutta petos ja korruptio ovat uhka demokratialle, jotka loukkaavat kansalaisten oikeuksia. Koskien kolmatta kysymystä sanoisin, että olen valmis julkistamaan kaikki taloudelliset sitoumukseni tai joita perheelläni on. Ja voin vakuuttaa teille, että tällä hetkellä olen vielä valtion tilintarkastaja Liettuassa. Ja Liettuan lain mukaan kaikki rah- rahoitus taloudellista asemaa koskevat ilmoitukset minulta ja yleensä täytyy julkaista julkisesti. No. Hatsimarkakis. Kiitos. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin kielitaidosta. Luitte täällä englanniksi tiedotteen, hyvä, mutta se, että pystyttekö todella vastaamaan englanniksi tai ranskaksi, tämä kiinnostaisi minua kovin. Ja sitten äh, Toiseksi tämä eurooppalainen julkisasiamies, joka on Lissabonin mukanaan tuoma asia. Tekisittekö hänen kanssaan mahdollisesti yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimessa? Niin, sopimus tarjoaa mahdollisuudet sille, että Euroopan unionissa on syyttäjävirasto. Ja minä tuen kaikkia ajatuksia siitä, jotka edesauttavat sitä, että voimme kantaa vastuumme paremmin ja saada selville eri toimintojen epäsanomukaisuuksia. Mutta olen hieman pelossani siitä, että ei olisi suinkaan niin helppoa löytää yhteisiä ratkaisuja 27 jäsenvaltiolle. Ja Minun mielestäni nyt on tärkeää kiittää huomiota Olafin, Eurojustin ja myös joidenkin kansallisten toimielinten välisen yhteistyöhön, varsinkin kun kysymys on lainvalvonnasta. Deutsch. Kedves tagjelölt asszony, itt a Vidám lóversenyben amit az idővel folytatunk, hogy... Kiitoksia. Ajan myötä kilpailu tässä tiivistyy, mutta seitsemässä sekunnissa on aika hankalaa esittää mitään kysymystä. Kuitenkin kaksi kysymystä minulla olisi, joista ensimmäinen viittaa siihen, meno, niihin menoeriin, joita täytyy tulevina vuosina valvoa entistä tiukemmin. Ja sitten toiseksi te totesitte, että tietoja on vaikea tai mielipiteitä on vaikea vaihtaa Euroopan politiikasta tässä kuulemistilaisuudessa, mutta uskotteko, että olisi mahdollista todella vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan ja komission, neuvostoon ja myös parlamenttiin, jotta tilitarkastus sujuisi entistä tehokkaammin ja avoimemmin. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olen todella tyytyväinen siihen, että ehdokkaiden joukossa on myös yksi nainen. Tässä juuri vietimme myös kansainvälistä naistenpäivää. Jussu, pirmą klausimą aš norėčiau pasiremti paskutinę e, Euroopan audito rūmų. No, ensimmäiseen kysymykseen niin haluaisin perustaa vastaukseni viimeisimpään erityiskertomukseen, jossa yksilöitiin suurimmat riskialueet komissiolle. Olen samaa mieltä heidän kanssaan, että ensinnäkin valvontajärjestelmiä täytyy parantaa. Ja sitten mitä tulee suvaittavaan riskitasoon, täytyy katsoa, että mitkä valvontakustannukset ovat. Koska jos puhutaan esimerkiksi kohesiosta tai maatalousrahastoista, niin valvontakustannukset ovat 4 prosenttia yhdessä tapauksessa, toisessa tapauksessa 0, jotain. Joten mielestäni komission pitäisi näitä suosituksia noudattaa. Ja toinen asia, jonka jo mainitsin ja jonka haluaisin toistaa, on se, että olisi viisasta yksinkertaista sääntöjä. Erityisesti tukikelpoisuussääntöjä. Ja olisi viisasta myös tehdä hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tässä, koska vaikka enemmistö sääntöjen vastaisuuksista ei ole komissiossa, vaan jäsenvaltiossa. Nämä olisivat nämä pääasiat, uskon. Pyrkimyksiä pitäisi ohjata tähän suuntaan. No sitten, miten voitaisiin varmistaa, että rahat käytetään tehokkaammin? ja miten voisimme tehdä yhteistyötä, jotta voitaisiin varmistaa, että EU-budjetista tulevat rahat käytetään lain, lain mukaan ja tehokkaasti. Täytyy pitää siinä mielessä, että ensinnäkin täytyy varmistaa se, että meillä on vuoropuhelua. Ja sitten täytyy valmistautua hyvin kuhunkin tulevaan rahoituskauteen – ja kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut viimeisessä erityiskertomuksessaan, nyt on vuosi 2010 ja täytyy jo ajatella seuraavia rahoitusnäkymiä, eli toista eteenpäin. Ja tässä perustaisin vastaukseni kansalliseen kokemukseeni. 2007-2013 kausi ei ollut oikein hyvin valmisteltu. Kun tämä rahoituskausi alkoi, niin jäsenvaltiossa oli paljon tekemätöntä työtä. Ei ollut tarpeeksi valmistelua. Kaikki täytyy valmistella hyvissä ajoin. Kresle. Niin, Kribauskaitin jälkeen olette toinen liettualainen, jonka olen oppinut tuntemaan. Odotan yhteistyötä ilolla. Haluaisin kysyä teiltä. Liettua on korruption kannalta aika vaikea maa. Jos katsomme Transparency Internationalin barometri, niin Liettua on siellä aivan johtoasemissa. Mitä olette tehnyt tähän asian puuttumiseksi? Eli mikä on konkreettinen paras toimi, jonka voitte meille kertoa? Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai atsakinga institucija kovo. meidän äh, toimielimemme ei vastaa korruption, vasta, korruption torjunnasta, vaan siihen on kaksi eri elintä. Erityistutkintavirasto, joka pureutuu korruptioon, ja sitten talousrikosten tutkintavirasto, joka käsittelee petoksia. Tilintarkastusvirastolla on sopimukset näiden kahden elimen kanssa, ja me teemme yhteistyötä niiden kanssa – Parhaiten on menestynyt seuraavalla alalla. Kaikki materiaali, joka meiltä siirtyy talousrikosten tutkintavirastoon, tutkitaan siellä ja hyvin usein Olaf seuraa näitä tapauksia ja petoksia on havaittu näiden tutkimusten seurauksena. Meillä on ollut useita tapauksia, jossa tilintarkastus on suoritettu ja on tarkasteltu SAPARD-varojen käyttöä. Olemme saaneet havaita, että varojen käytössä on ollut petoksia. Ja sen jälkeen Olaf on varmistanut sen, että kyseessä on todellakin ollut petostapauksia. Meillä oli myös yritys, joka on esittänyt vääriä asiakirjoja ja tuon yrityksen on sitten täytynyt korvata nuo menetetyt varat. Niin, tästä kysymyksestähän on annettu Liettuassa jo myös tuomioistuimen päätös, eikö? Lietuvos Respublikoje veikia tokia pati teismų sistema, teis, teis, teis, teismų sistema kaip ir... Niin, Liettuassa aivan kuten missä hyvänsä muussakin demokraattisessa valtiossa, on se, että meillä on hallinnolliset tuomioistuimet erillään tavallisista tuomioistuimista. Ja korruptio, kuten myöskin petostapaukset, käsitellään yleisissä tuomioistuimissa. Uskoakseni tuomioistuimemme ovat riippumattomia ja riittävän demokraattisia. Jos todistusaineista on riittävästi, niin silloin yleensä myöskin tuomioistuinmenettelyt ovat oikeudenmukaiset. Kiitoksia Rova Budger. Budger Gritelle nyt kutsumme seuraavan ehdokkaan eli Luis Galean paikalle. Buonasera al signor Galea. Hyvää iltapäivää, herra Galea. Nyt teillä on viisi minuuttia aikaa käyttää alustuspuheenvuoro. Thank you, Mr. President. I will first deliver a very short introduction. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin hyvin lyhyt esittely äidinkielelläni. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette kutsuneet minut tänne paikan päälle, jotta voin esitellä ehdokkuuteni Maltan ehdokkuuden siis tätä virkaa varten. Kuten näette CVstäni, minulla on äh, lainopillinen tausta. Kuitenkin olen toiminut poliitikkona jo ihan nuoresta pitäen. Synnyin muutama vuosi sodan jälkeen ja olen kotoisin yhdeksän lapsisesta perheestä. Opiskelin musiikkia, arvostan kulttuuria ja taiteita. Ja viimeisen 13 vuoden ajan olen luennoinut yliopistoissa sosiaalilainsäädännöstä ja työlainsäädännöstä oikeustieteellisessä yliopistossa ja minulla on mahdollisuus myös työskennellä kaikkein korkeimmalla hallitustasolla maassani, jossa minulla on ollut suora rooli politiikassa ja päätöksenteossa kansallisesti katsoen siis. Olen myös ollut Euroopan unionin ja Maltan välisen yhteisen parlamentaarisen valtuuskunnan jäsen. Politiikassa olen ollut mukana 40 vuotta, josta 33 olen ollut parlamentin jäsenenä, 20 vuotta olen ollut ministerinä ja viimeiset kaksi vuotta olen ollut Maltan edustajan huoneen puhemies. Minulla on ollut paljon erilaisia vastuualueita sosiaalipolitiikasta, sisäministeriön kautta koulutusasioihin. Olen ollut myös terveysministerinä ja tämä on tarjonnut minulle valtavasti kokemusta jotta voin olla vastuussa, olen voinut olla vastuussa erittäin tärkeästä osasta Malta budjetista ja samalla toiminut korkeiden virkamiesten kanssa yhteistyössä. Olemme suunnitelleet budjettia ja olemme pyrkineet näkemään, millä tavalla näitä hankkeita viedään eteenpäin ja varmistautumaan siitä, että hankkeet täytäntöön pannaan tyydyttävällä tavalla parhaiten hallinnollisten periaatteiden mukaisesti. Minulla on, tullut myös, minulla on ollut myös tärkeä rooli Maltan julkisten palveluiden uudistajana ja eläkeuudistuksen tekijänä. Olen myös ollut hallituksessa silloin, kun Malta liittyi Euroopan unioniin ja olen ollut mukana myös budjettisuunnittelussa ja budjetin prioriteettien asettelussa. Puhemiehen, puhemieheksi minut valittiin yksimielisesti ja työskentelen parlamentissa varmistaakseni sen, että hallituksen työtä valvotaan tehokkaasti. Ja Oikeusasiamies kuuluu suoraan minun alaisuuteeni. Työskentelen myös läheisessä yhteistyössä kansallisen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Kun malta viranomaiset nimittivät minut, olin sitä mieltä, että tässä vaiheessa on erittäin tärkeää hyödyntää sitä kokemusta tällä alalla. tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää ottaa huomioon kaikki eri poliittiset elimet ja olen vahvasti sitä mieltä, että vastuun kantaminen on tärkeä osa tätä työtä, jotta voidaan varmistautua siitä, että kansalaiset voivat luottaa poliittisiin elimiin. Minun mielestäni kokemus on kaikkialla osoittanut sen, että silloin kun vastuuta ei kannata, ja tilintarkastusta ei tehdä, silloin ei myöskään tätä vastuunkantoa ole. Ja kun vastuunkantoa ei ole, silloin ei ole valvontaa. Jos taas valvontaa ei ole, niin täytyy kysyä, että missä sitten on vallan demokraattinen äh, ydin. Minusta minun täytyy työskennellä nimenomaan tällä alalla, sillä olen sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa legitimiteetin perusteita varmistaen se niin, että poliitikot, hallitus ja kaikki muut ovat vastuussa teostaan. Kiitoksia. Kiitos sitten Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa herra Galean tähän valiokuntaan. Haluaisin vielä pitää tai viitata näihin kysymyksiin, joihin ette ehtinyt vastata tässä lyhyessä ajassa. Sanotte, että olette erikoistunut työoikeuteen. Ja siksi haluaisinkin kuulla hieman lisää siitä, että mitä Euroopan parlamentin jäsenyytenne ja monien valiokuntien jäsenyytenne lisäksi olette ehtinyt tehdä budjettivalvontakysymyksessä. Ja sitten haluaisin hieman lisää tietoa erästä ristiriitaisesta kysymyksestä. Vastauksessanne sanotte jotakin shokeraavaa. Sanotte, että teillä on pitkä ura ministerinä takananne. Tämä on tietenkin aivan legitiimiä, mutta sanotte, että vastuuvapaus kysymykset eivät ole missään niitä ei sovellettu missään vaiheessa teidän toimiimme. Ja sitten lähetätte meille kirjeen, joka koskee erilaisia toimia, joista puhuttiin lehdistössä ja sanotte, että no kyllä tilintarkastusta onkin ollut teidän valvonnassanne, joitakin välineitä on ollut käytössä siis. Eli voisitteko nyt hieman selventää tätä ristiriitaa? Eli oletteko te soveltaneet vastuvapautta vai ette? Viittasin tässä lehdistö, lehdistön artikkeleihin, jotta voisitte hieman tätä selventää. Ja erässä artikkelissa puhutaan esimerkiksi neljän miljardin määrärahoista työntekijöille. Teidän vaalipiirissänne tuolloin. Mikä tilanne oli tältä osin? Thank you, thank you very much for your questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mennään yksi kerrallaan. budjettivalvonnan alalla on eri vaiheita. Minä, kun olin ministeri yhdessä ministeriön korkeiden virkamiesten kanssa, minun täytyi varmistaa, ja olenkin varmistanut, että suunnitteluprosessi ennen kaikkea on tällainen solidi. Budjetissa täytyy varmistaa, että ennakkoarviot ovat realistisia arvioita, että nämä arviot alistetaan sitten tiukkaan valvontaan tavoitteiden suhteen, tavoitteisiin, joihin pyritään. Ja tässä vaiheessa on prosessi, ehkäpä kutsuisin sitä teknisessä mielessä kontradiktoriseksi prosessiksi minun ja tiimin kanssa ja sitten tulee se val- valtiovarainministeriö siihen mukaan. Tämä on se ensimmäinen suunnitteluvaihe. Ja silloin budjettia tutkitaan tarkasti ja tässä vaiheessa keskustelemme siitä, mitä tavoitteet ovat, mitä, mitkä summat ovat realistisia, että arvostetaanko hankkeiden kuluja liikaa. No, sitten budjetista tulee osa hallituksen esitystä ja sitten siitä syvällisesti keskustellaan parlamentissa ja parlamentissa minun täytyy selvittää eri kohdat ja perustella nämä ehdotukset, jotka minä ja kollegani ministerit ovat, olemme tehneet. Ja sitten kun parlamentti on budjetin hyväksynyt, sitten varmistamme, että se toimeenpannaan asianmukaisella tavalla. Ja jotta tämä voidaan varmistaa, niin siinä on eri valvonnan tasoja. On sisäinen, sisäiset tarkistukset ministeriössä, mutta on myös hallituksen kattava järjestelmä sisäisestä tarkistuksesta ja tutkimuksista, ja se on käynnissä selvä prosessi. Joskus fokus on tietyissä, tietyillä alueilla, mutta on koko ajan käynnissä oleva prosessi, jolla koko ajan valvotaan toimeenpanoa. Eikä nyt ole ensimmäinen kerta, kun sisäisessä tarkistuksessa kiinnitetään huomiota korkeisiin virkamiesiin, joskus myös ministeriin. Näin se menee. Sitten kun tilinpitovuosi on lopussa, niin ei ole pelkästään hallituksen tilintarkastaja, vaan kansallinen tarkastusvirasto, joka säännönmukaisen prosessissa aloittaa, jotta se voi tutkia tilejä ja sitä, että on noudatettu sääntöjä. Puolitoista vuotta myöhemmin esitetään raportti, joka parlamentillekin esitetään, ja siitä keskustellaan syvällisesti parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa. Tämä on budjettivalvonnan saatu kokemus, joka minulla on. No sitten kun puhutaan vastuuvapaudesta, niin voisi olla niin, että olen ehkä ymmärtänyt kysymyksen väärin tässä lomakkeessa, koska siis ei ole mitään virallista tointa meidän järjestelmässä, jossa ministeri tai puhemies tässä tapauksessa, että hänellä annetaan vastuuvapauskirje. Minä en sulje tilejä, en ole missään kaupallisessa firmassa, jossa voin mennä kansallinen tilitarkastus viranomaisten puheelle ja pyytää heitä vahvistamaan, että kaikki muodollisuudet on täydetty ja kaikki on tehty säännönmukaisella tavalla. Jos vastuuvapaudella tar- tarkoitetaan sitä, että, kun, että olenko 20 vuoden ministeriaikana, niin kun puhutaan ohjelmista, tileistä, oli, tarkastiko tilintarkastusviranomainen näitä säännöllisesti, niin vastaus on kyllä. Ja ihan rehellisesti uskon, että tämä sertifikaatti, jonka ministeriö sai eri salkuista, olivat yleisesti ottaen positiiviset ja he äh, saavat positiivisia lausuntoja kansalliselta tarkastusvirastolta. Tietysti odottaisi, että kun on ministeriön johdossa, joka on laaja, ministeriöllä on aika suuri budjetti, että olisi myös tulisi myös tietoja huomioita, jotka liittyvät tietoisiin puitteisiin, heikkauksiin, joskus virheisiin. Mutta tässä mielessä vastuuvapaus on siis annettu. No sitten kysymys, joka koskee tätä artikkelia, johon viittasitte. Valitettavasti tämä oli artikkeli, jossa on jälleen otettu syytöksiä esille, jotka osoitettiin perusteettomiksi jo. Tästä artikkelista minulla on muistio, jonka voin antaa valiokunnan puheenjohtajalle, eli jos teistä tuntuu, niin saatte siitä varmaan kopio artikkelista tai tästä muistiosta, jonka olen valmistellut. Mutta haluaisin selittää asiaa. Ensinnäkin tämä artikkeli viittaa kahteen tapaukseen. Toinen tapaus sattui 23 vuotta sitten suunnilleen. Se oli tapaus, joka perinpohjaisesti tutkittiin. Siis meidän tilintarkastusvirastomme sen tutki, ja tämä kansallinen virasto julkaisemassa raportissa ei edes kertaakaan viittaa minuun henkilökohtaisesti. Siinä raportissa tarkastusraportissa kyllä viitataan tiettyihin heikkouksiin, koska kyseessä oli uusi ohjelma. Siinä tarvittiin laadukasta henkilökuntaa sitä hoitamaan, mutta kansallinen tarkastusvirasto ei missään muotoa löytänyt yhtäkään näyttöä tai huomiota, joka voisi olla minun suhteen negatiivinen. Tämä nimenomainen tapaus oli sellainen, joka myöskin perinpohjaisesti tutkittiin. Toisessa äh, lain mukaan perustetussa komiteassa, korruptiovastaisessa kom- komiteassa ja niiden sen komitean raportissa todettiin ihan yksiselitteisesti, että ei ollut minkäänlaista näyttöä siitä, että minä olisin ollut minkäänlaisessa laittomuudessa tai säännöttömyydessä mukana, puhumattakaan korruptiossa ihan päinvastoin. Näyttö, joka tutkimuksesta on tullut esille, osoitti, että minä en koskaan ministerinä osallistunut ohjelman äh, arkipäiväiseen hallintoon, tai että olisin sekaantunut ohjelman hallinnointiin, tai että olisin kumonnut mitään päätöksiä Raportin mukaan on ihan selvää, että toimin kuten ministerinä piti, että yleisesti poliittisella tasolla ohjasin, tarjosin strategista ohjausta, että hoidin valvontaa ja kun kansallinen tarkastusvirasto näihin puutteisiin viittasi, niin se mitä minä tein oli se, että varmistin, että vastaavan osaston päällikkö, työosaston päällikkö, ottaa käyttöön kaikki tarvittavat kontrollijärjestelmät, mikä tehtiinkin. Toisessa tapauksessa oli taas tapaus, joka otettiin eh, tässä sanomalehdessä esille ja jälleen tarkastusviranomainen tutki. Eikä, nyt kun lukee sen raporttia, niin ei siellä kertaakaan viitata minun henkilökohtaisesti Jo kymmenen vuotta sitten oltiin perustettu säätiö tulevaisuuden kouluille. Se oli uusi organisaatio, koska siellä tutkittiin tämän toiminnan ensimmäinen vuosi. Ja kun uusi organisaatio perustetaan, ennen kuin se vakiintuu, niin siellä voi olla tiettyjä hallinnollisia heikkouksia. Ja näiden hallinnollisten heikkouksien vuoksi oli tiettyjä virheitä ja puutteita. Minun täytyy ihan kategorisesti todeta, että en ole koskaan minkälaisten sopimusten myöntämiseen osallistunut. Ja julkisten hankintojen sääntöjen mukaan ne maassa me tehtiin tietämäni mukaan. Ja jos on todettu ja tutkittu lainmukaisen prosessin jälkeen, jossa on todettu, että on rikottu sääntöjä, tässä nimenomaisessa tapauksessa esimerkiksi, niin syyttäjän toimisto tuli mukaan ja kurin ähm, ja kurinpitomenettelyyn ryhdyttiin. 98 prosenttia 4 miljoonasta olivat kiinteitä palkkakuluja. Se on syyntö, joka on heitelty vastuuttomasti ilmaan, koska ei voi syyllistyä sääntöjen vastaisuuksiin, jos kyseessä on palkkojen maksu. Jos puhutaan prosenttiosuuksista, niin Maltassa on järjestelmä antaa prosenttiosuus. Mutta jos nopeasti tässä arvioin, niin alle kahden prosentin päästään ja kaikki syytökset kiistän. Lei deve essere però più breve. No, täällä ei ole aivan näin paljon aikaa, eli täytyy käyttää vähän lyhyempiä puheenvuoroja. Katsmarkakis, kiitoksia Onneksi olkoon ainakin siitä sadasta prosentista, jota saitte täällä parlamentissa toimia, toimiessanne. Te astutte nyt suurin saappaisiin, koska Bonici Maltalta tunsi asiat äärimmäisen hyvin ja haluaisin tietää, pystyttekö keskustelemaan Bonicin kanssa. Hänellä on paljon tietoa ja kokemusta ja olisi hyvä, että hän voisi tavallaan ajaa teidät uuteen tehtävänne. Sitten tästä poliittisesta arviostanne. Te olette oikeastaan poliitikko ja olen jo sanonut tänään, että mielestäni on hyvä, että ihmisellä on tällainen poliittinenkin tausta. Oli yksi esimerkki Kreikasta siitä, että valtion tilintarkastus johti siihen, että nyt olemme tällaisessa kriisissä. Ja näettekö että itse lähtisitte näihin kysymyksiin mukaan tässä tulevassa roolissanne. Tiedän, että tämä on kyllä hyvin poliittinen kysymys, mutta tämä kiinnostaisi minua. Professor Bon. Koordinaattori professori Bonicin kanssa, niin ensimmäinen asia, jonka tein, kun sain tiedon siitä, että Maltan viranomaisten tavoitteena oli nimittää minut tähän virkaan, oli nimenomaan se, että keskustelen asiasta hänen kanssaan. Ja hän ystävällisesti sitten esitteli minut tai esitteli minulle tilintarkastustuomioistuimen toimintamekanismit ja tiedän, että professori Bonici on jo saanut aikaiseksi oikein hyvää työtä ja toivottavasti voin oppia hänen kokemuksistaan ja voin hyödyntää niitä. Kun puhutaan minun poliittisista niin, niin kuten totesin, uskoakseni se kokemus, joka minulla on on ollut sellaista, että olen tarkastanut esimerkiksi tehokkuutta, taloudellisuutta, sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on halunnut tehdä parhaansa oman maansa hyväksi. Ja kuten totesin, olen tarkastellut legaliteettisäännönmukaisuuskysymyksiä juuri tästä ulottuvuudesta. No sitten kun, jos te päätätte antaa minulle myönteisen lausuman ja pääsen tilintarkastustuomioistuimeen, niin voin katsoa näitä samoja asioita eri näkökulmasta. Ja minun mielestäni on tärkeää, että henkilö, jolla on poliittista kokemusta, juridista kokemusta, joka on ollut monissa eri tilanteissa, jossa on täytynyt suoraan käsitellä säännönmukaisuus, yhdenmukaisuus, kysymyksiä, voi ymmärtää sen mitä vaikutuksia esimerkiksi monimutkaisilla asetuksilla on. Sillä mitä me tarkastamme? Me tarkistamme hallintoa, hallinnon toimintaa. Ja minä uskon, että henkilöllä on minun kokemukseni ja minun taitoni kykenisi antamaan oman panoksensa tilintarkastustuomioistuimelle niin, että voimme paremmin ymmärtää sitä, millä tavalla voimme vastata tuomioistuimen tavoitteisiin ja millä tavalla voimme paremmin toimia välineenä myös parlamentille ja neuvostolle. Kiitos sitten Makovei. Thank you. Um, thank you Mr. Galea for clarifying. Kiitoksia herra Galea, että selvititte näitä äskeisiä asioita ja olen tyytyväinen selvitykseen. Ihan lyhyesti kysymykseni Teidän mukaan niillä ne alueet, jotka tarvitsevat tilintarkastustuomioistuimen parempaa huomiota, mitkä ne ovat? Julkiset hankinnat ovat suuri riskialue korruptiolle koskien EU-rahoja. Mitä tekisitte, jotta voidaan estää ja ehkäistä korruptiomekanismit ja petokset julkisissa hankinnoissa, tietysti toimivaltuuksienne puitteissa tilintarkastustuomioistuimessa. Ja totean, että vetositte tehokkuuteen. Sanoitte, että jos olisitte tilintarkastustuomioistuimessa, niin käsittelisitte asiaa hyvin huolellisesti. Olen täysin samaa mieltä ja rohkaisen teitä tekemään niin. Meidän täytyy arvioida vaikuttavuutta ja tehokkuutta eu rahoittamissa hankkeissa. Thank you, thank you very much. Uh, well. Kiitoksia. No erityisalueet EUn budjetissa. Näillä alueilla uskon, että on tietty taso, suuri riskitaso, joka vaikuttaa myös yleisesti tarkastuslausumaan, koska se tulee esille tilintarkastustuomioistuimen raporteista, että tiettyä parannusta on tietyillä alueilla. On jo positiivinen lausuma tilintarkastumistuimilta tileistä, että ne asianmukaisesti edustavat tilivuoden tuloksia, että on myös parannusta lainmukaisen ja säännönmukaisuuden tasoissa monilla alueilla. Mutta sitten jos katsotaan merkittävää aluetta, kuten kohesiota, niin siellä on tietty määrä ongelmia. Enkä ole tilintarkastustuomioistuimen jäsen vielä, en ole siellä koskaan ollut vielä. Minun pitäisi kovasti asioita opiskella kokeneempien jäsentien opastuksessa, mutta tiedän, että tilintarkastustuomioistuin on myös huolissaan siitä, että nämä suuren riskin alueet täytyy yksilöidä ja että korkean riskin osa-alueilla sovelletaan parempia mekanismeja. Joten ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on se osa-alue, jossa tilintarkastustoimistoin yrittää jakaa resurssinsa, jotta voidaan yrittää kiinnittää enemmän huomiota siihen, kun yritetään yksilöidä parlamentille, neuvostolle sen, mitä näillä riskialueilla tapahtuu. Mikä on sään, säännönvastaisuuksien ja laittomuuksien perusta, mitä voitaisiin suositella. Tietysti olen samaa mieltä, että julkiset hankinnat ovat hyvin arkaluontoinen asia. Tiedän tämän myös, koska myös meidän maissamme joskus julkiset hankinnat ovat se osa-alue, jossa on hyvin tärkeää varmistaa säännönmukaisuus ja lainmukaisuus. No sitten petoksen lähteet. Tämä on myöskin hyvin herkkä alue. Mielestäni ennen kaikkea kun perussopimusta lukee, niin näkee, että vastuu siitä, että syytetään, seurataan asioita petoksissa torjunnassa, petosten torjunnassa on komissiolla ja nyt tietysti myös jäsenvaltioilla nykyisin tilintarkastustuomioistuin minun tuntemuksen mukaan on olemassa myös sen vuoksi, että voidaan varmistaa, että kun se tarkastustoimintaansa hoitaa, niin sen pitää olla, pitää olla hyvin ammattimaisesti skeptiminen, jotta se näkee, että ovatko virheet aitoja virheitä vai ovatko ne tahallisia. Jos ne ovat tahallisia, niin sitten täytyy kaivautua syvemmälle levittää tutkimusaluetta yksilöiden niin paljon mahdollista näitä mahdollisia alueita, joista näitä ongelmia saattaa tulla esiin. Mutta se, mitä tilintarkastustuomioistuin voi tehdä, on tietysti antaa tapaus Olafille ja tehdä yhteistyötä perussopimuksen mukaisesti. Se on Gressle. Kiitos sitten Gressle. Kiitoksia. Olen hieman huolissani, koska tilintarkastustuomioistuimen kanssa käymme vuosittain näitä epäsäännönmukaisuuskeskusteluja, emmekä pääse koskaan eteenpäin. Aivan kuten Hatsimarkaakin sanoi, tarvitsemme todella tilanteen parantumista. Meidän täytyy todella kiinnittää tähän tilanteeseen entistä enemmän huomiota. Ja Kreikan kohdalla tiedettiin, että paikallinen tilintarkastustuomioistuin toimii ainoastaan osittain ja siellä tilanne oli todella kuivumassa kasaan. Ehkä olisi hyvä, että tilintarkastustuomioistuin Euroopassa voisi puuttua tähän kysymykseen ja näyttää meille hieman suuntaa siitä, mihin mennään. Tämä tilanne on aika arkaluonteinen, mutta oletteko valmis tähän lähtemään? This is a very important point, I think, that... Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Tilintarkastustuomioistuin myös uuden sopimuksen valossa, jonka mukaan komissio on yksin vastuussa budjetin täytäntöönpanosta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja sopimukset ovat aivan selvä. Puhutaan selvästi tästä asiasta, eli että jäsenvaltioiden täytyy kantaa suurempi vastuu silloin, kun kysymys on vastuukannosta. Ja sopimukset velvoittavat niitä koordinoimaan sisäisiä järjestelmiään. Ja tietyllä tavalla nämä uudet sopimukset nyt määräävät jokaista jäsenvaltiota järjestämään asiansa kunnolla. No kaikki tietysti hyväksyvät tämän periaatteessa. Ja minun mielestäni tilintarkastustuomioistuin merkitsee sitä, että löydetään parempia tapoja löytää uusia yhteistyömuotoja jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot tähän mennessä, kun on 27 eri tapaa tehdä asioita, eivät ole kyenneet aina näin tekemään. Ja näin käsittääkseni tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt yhteiseen tarkastusohjelmaan joidenkin maiden kanssa, ja se ehkä osoittaa meille tietä eteenpäin. <clears throat> Mutta myös on erityisen tärkeää, että tässä Euroopan unionin yleistilanteessa jäsenvaltio ei tarjoaisi tuomioistuimelleen riittäviä varoja ja resursseja. Tilintarkastustuomioistuimellahan on hyvin vaka pohja ja se päättää itse omasta budjetistaan ja voimavaroistaan. Tietysti silloin tästä asiasta käydään keskustelua, mutta kansallisilla tuomioistuimilla on viimeinen sana. Jos ne ovat sitä mieltä, että ne tarvitsevat enemmän resursseja, niin silloin ne, niin ne täytyy ne saada sen lainsäädännön nojalla, jolla ne on perustettu. Näin täytyykin tehdä. Täytyy pyrkiä löytämään yhteiset standardit, yhteiset määritelmät niin, että eri tilintarkastustuomioistuimet, joiden riippumattomuuden Euroopan tilintarkastustuomioistuin tunnustaa, kykenevät näin toimivan Ja meidän täytyy kunnioittaa edelleenkin näiden kansallisten tilintarkastustuomioistuinten riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Mutta tämän vastavuoroisen kunnioituksen nimissä meidän täytyy myös tilintarkastustuomioistuimessa viedä eteenpäin tätä vuoropuhelua niiden yhteyskomiteoiden avulla, joita kansallisessa tuomioistuimessa on. Ja tämä on se suunta, johon meidän täytyy mennä, jotta sopimusten tavoitteesta tulee totta. Sillä jos jäsenvaltiot voivat kantaa todellisen vastuunsa Euroopan unionin varoista, jota ovat käyttäneet, niin minun mielestäni vastuun jakaminen tekee tilintarkastustuomioistuimesta paljon tehokkaamman. Ja tuollaisessa tilanteessa tilintarkastustuomioistuimen raportti, joka kertoo, miten luotettavia kansalliset ovat, niin tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin voi helpottaa Euroopan parlamentin toimintaa. Niin, että parlamenttikin voi sitten hoitaa tehtävänsä ja tehdä komissiosta ja neuvostostakin oikeita vastuuta. Kiitoksia tästä kuulemisesta. Seuraavaksi me kuulemme Puolan ehdokasta, herra Kubikia. Buonasera al signor Kubik. E cinque. Hyvää iltapäivää, herra Kubik. Teillä on viisi minuuttia aikaa puhua. Mr. President, ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia ja ilo minulle, että voin olla täällä parlamentissa ensimmäistä kertaa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esitellä itseni ja sanoa muutaman sanan kokemuksistani tähän mennessä, kuten myöskin odotuksistani ja toiveistani mahdollista jäsenyyttäni koskien tilintarkastustuomioistuimessa. Haluaisin aloittaa urastani. Haluaisin painottaa, että koko ammattillinen urani on liittynyt rahoitukseen, tilintarkastukseen ja hallintoon. Päätilintarkastajana olin vastuussa sisäisistä tarkastuksista, kuten myös vastasin rahoituksesta tässä kaivosyhtiössä. Sitten verotoimiston johtajana Katowicessa olin vastuussa verohallinnon, verohallinnosta Olin vastuussa verohallinnon henkilökunnan hallinnoinnista, sen budjetista, myöskin verotarkastuksista vastasin. Sitten täällä korkeammassa tarkastusvirastossa olin vastuussa koordinoinnista ja siitä, että parannetaan sisäistä tarkastusta ja julkista sisäistä tarkistusta. Sitten korkeimman tarkastusviraston neuvonantajana vastasin laadun parantamisesta näissä asiakirjoissa, joita Puolan korkeimman tarkastusviraston henkilökunta valmisteli. Ja myöskin nykyisessä työssäni olen vastuussa rahoista, koska vastaan kulujen sertifioinnista komissiolle ja todentamisesta. Olen myös vastuussa rahoitusosastosta, eli se tarkoittaa, että olen vastuussa yhteistyöstä tilintarkastuselinten välillä ja myöskin valtiovarainministerin välillä. Hyvät naiset herrat, toivon, että kokemukseni ansiosta voidaan antaa arvokkaan panoksen tilintarkastustuomioistuimen toimintaan, mutta toivon myös, että itse voisin saada uusia kokemuksia ja kohdata uusia haasteita. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia huomistanne. Nyt olen valmiina vastaamaan kysymyksiinne myöskin hyvin tiiviisti ja selkeästi. On oli Kiitoksia. Edustaja Elaa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Kubik, tänne meidän valiokuntaamme, kun olen tarkastanut teidän CV tänne. Niin turha teidän profiilinne on kommentoida. Sí, gracias, presidente. Puhuja pitää tauon. Niin, tervetuloa, herra Kubik, tänne valiokuntaamme, kun olen tarkastellut teidän ammattihistorianne, niin voisi sanoa, että tehän olette suoraan syntynyt rahoituskysymyksiin ja budjetinvalvontaan. Tässä vaiheessa, kun olette aluekehityksestä vastaava henkilö, selvititte meille sen, että olette käsitelleet asioita, joista me keskustelemme tässä – valiokunnassa. Ja näitä olette siis käsitellyt todentamisviranomaisen ominaisuudessanne. Lisäksi olen saanut huomata, että olet ollut alueellistamisessa hyvin määräävässä asemassa Puolassa. Ja uskoakseni tätä voidaan verrata tilanteeseen omassa maassani Espanjassa. Minulla on kolme kysymystä teille. Ensinnäkin, mikä ratkaisu teidän mielestänne löytyisi ongelmiin silloin, kun kuulan, että valtiovarainministerit ovat ongelmissa silloin, kun kysymys on yhteisrahoituksesta ja sen kansallisen osuuden täyttämisestä, kun on esimerkiksi liittovaltiota, kuten vaikkapa Saksa, tai sitten yhdistynyt kuningaskunta tai Espanja, jotka ovat hieman liittovaltiohtavia, ovat tässä tilanteessa. Minusta on hyvin rohkea, että kiinnitätte huomioon tähän kysymykseen. Eli puhutte hyväksyttävästä riskitasosta. Haluaisin kuulla tästä hieman lisää ja mitä Tilintarkastustuomioistuin on siis tehnyt jo mielenkiintoisia ehdotuksia, miten itse tämän näette. Ja kaikista teidän vastauksistaan ehkä huokuu liiallinen monimutkaisuus. Te olette hyvin äh, asiantunteva tilintarkastuskysymyksissä ja myös verokysymyksissä, esimerkiksi ALVn osalta – mutta usein me itse ja jäsenvaltiot ja muut tahot pyytävät meiltä kyllä yksinkertaistamista. Mitä tähän voitte sanoa? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Puheenjohtaja, vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Puolassa löysimme ratkaisuja hallinnon hajauttamiseen Ihan lyhyesti kerron siitä, koska on tällaisia operantanaattisia ohjelmia, joita jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ovat kansalliset maan sisäiset ohjelmat. Ja voidaan sanoa, että se on se keskushallintoa koskeva tilanne. Toiset ryhmät ovat alueelliset ohjelmat. Erityinen erityisosa määrärahoista uusissa rahoituspuitteissa annetaan alueille, että ne hallitsevat niitä rahoja välittömästi ja realisoivat kaikki hankkeet, kaikki alueelliset hankkeet. Ja se mielestäni on minun puoleltani vastaus tähän tilanteeseen, että miten täytyy sovittaa yhteen keskushallinto, keskusjohtoisuus ja hajautus. Puolessa tämä on toiminut. Ensimmäiset askeleet otettiin vanhan rahoituskauden aikana ja niiden kokemusten perusteella juuri uusissa rahoituspuitteissa päätettiin siitä, että luodaan 16 alueellista ohjelmaa ja sen lisäksi tällainen suuri ohjelma, jolla pyritään kohesiota parantamaan vähiten kehittyneellä alueella Puolassa, joka on siis Itäpuola. Tämä ohjelma koskee viittä voivodikuntaa. Eli voidaan etsiä organisaattorisia ratkaisuja, jotka johtavat siihen, että syntyy kohesio keskusjohtoisuuden ja hajautuksen välillä. Ja ehtona on kuitenkin se, että täytyy olla joku, joka koordinoi tätä kaikkea. Meillä siis Puolassa sitä koordinoi aluekehitysministeriö. Ja huolimatta tästä keskusjohtoisuudesta äh, säilyy kohesio ja johdonmukaisuus järjestelmässä. No sitten riskitaso. Tämä on hyvin olennainen asia, koska se liittyy tähän valvontajärjestelmään, sisäisen valvonnan järjestelmään, jolla täytyy varmistaa säännön sääntöjen mukaisuus tavoitteiden täyttämisessä. Eli lyhyesti sanottuna täytyy löytää se paras tasapaino. Siis täytyy tasapainottaa parhaalla mahdollisella tavalla toisaalta valvonnan kustannukset ja toisaalta ne vaikutukset ja hyödyt, joita kontrollista tulee. Ja koko ajan täytyy ottaa huomioon hyväksyttävissä oleva riskitaso, joka voidaan hyväksyä. Jos haluamme hyväksyä hyvin pienen riskitason, niin voi osoittautua, että valvonnan kustannukset ovat suuremmat kuin nämä hyödyt, joita tästä valvonnasta tulee. On tällainen asiakirja, jonka komissio on esitellyt Ja siitä keskustellaan myös tilintarkastustuomioistuimessa. Minä hyvin yksityiskohtaisesti tutustuin tähän asiakirjaan ja siellä, kun puhutaan hyväksytystä riskitasosta, niin otetaan huomioon toisaalta valvonnan kustannukset ja toisaalta potentiaaliset hyödyt, joita valvonnasta tulee. Yksinkertaisuus sitten se, että pyritään siihen, että maksimaalisesti yksinkertaistetaan kaikki rahoitusohjelmat, joita unionin varoista rahoitetaan, ja kaikkien politiikkalohkojen rahoittaminen on perusta. Jos puhutaan juuri siitä, että pyritään siihen, että virhetasoja voidaan alentaa. Koska kaikki nykyiset analyysit osoittavat hyvin selvästi, että mitä, suurempi, mitä enemmän monimutkaisuutta järjestelmässä on ja politiikassa on, niin sitä suurempi on niin kutsutun sisäisen riskin taso. Ja sen seurauksena sitä suuremmat ovat kustannukset, jotka saattavat liittyä ohjelmiin, jotta riskejä, jotta riskejä voitaisiin hyväksyttävälle tasolle alentaa. Voisin tästä puhua paljonkin, mutta Mielestäni aikataulu huomioon ottaen tämä varmaan riittää. Kiitoksia. Oli Ajala. Ajala. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä tähän ensimmäisen vastauksen liittyen, sertifioitteko te kansallisella tasolla eh, tällaiset kansalliset ohjelmat ja Itäpuolalle tulevat ohjelmat. Näin tämän olen ymmärtänyt. Ja sitten toiseksi te olette tilintarkastaja. Jatkatteko tätä tointa vai sitten kun teistä tulee tuomari, niin jätätte kaikki nämä toimet, jotta ei synny eturistiriitaa? Odpowiem na pytanie pierwsze. Vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Kyllä, henkilökohtaisesti vastaan aluekehitysministeriössä todentamisviranomaisten tehtävästä koskien kaikkia EU-rahoja sekä niistä, jotka tulevat kansallisista operatiivisista ohjelmista ja niistä, jotka tulevat alueellisista ohjelmista. On tällainen erityinen rakenne koskien näitä alueita. Siis sellainen, että jokaisella alueella on tällainen todentamisviranomaisten agenda, josta minä vastaan keskushallinnon tasolla. Ja sitten siellä hoidetaan tätä tomentamisviranomaisen tehtävää koskien kaikkia alueellisia kuluja, mutta se ei vapauta minua täydestä vastuusta siitä, että varmennan näistä esitetyistä asiakirjoista – siis jotka tämä välittävä viranomainen antaa minulle. Ja sitten minä annan sen viimeisen allekirjoituksen todentamistehtävässä. Minä olen sisäinen tarkastaja ja ulkoinen tarkastaja, mutta näitä tehtäviä en hoida ulkoisen eh, tilintarkastuksen osalta. Olen laittanut tehtäväni hyllylle eikä myöskään hoida tehtäviä, jotka liittyvät tähän CIA-todentamiseen ja sertifikaattiin. Ja näin on myös tulevaisuudessa. Intressiristiriitaa ei varmasti ole. Grazie, onorevole Mac- Kiitos sitten Makovei. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle, herra Kubik. Ensimmäinen kysymykseni te olette nyt alokehitysministeriössä ja te siellä käytätte EU-varoja. Kysymykseni on, minkälaisia konkreettisia petoksen torjuntatoimia olette te ottaneet käyttöön ja täytäntöön panneet? Voitteko antaa meille niistä esimerkkejä ja miten tärkeitä ne ovat suhteessa työhön sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa? Toinen kysymykseni, kuten edellisen ehdokkaan kanssa keskustelimme, niin jäsenvaltioiden, jäsenvaltioita kehotetaan siivoamaan oma taloutensa kuntoon. Miten te toimisitte, jos kansallinen tilintarkastustuomioistuin ei ole halukas tekemään näin? Pytanie pierwsze. Otóż... Ensimmäinen kysymys sisäisissä proseduureissamme, jotka koskevat todentamisviranomaista, siellä on selkeät säännöt. Ja sellaiset säännöt koskevat myös eurooppalaisten rakenteiden proseduureja. Esimerkiksi jos on epäilyksiä tai että on yksilöity tällaisia petoksia, rikoksia, niin silloin olemme velvollisia informoimaan asiasta vastaanomaisia viranomaisia. Tällainen järjestelmä Puolassa on. Puolassa on järjestelmä, jossa informoidaan sääntöjen vastaisuuksista. Siis sellainen järjestelmä, että todentamisviranomaisen täytyy, toistan täytyy välittää tietoa, jos epäillään sellaista tilannetta, jossa on petoksia tällaiselle tilintarkastusviranomaiselle, koska tilintarkastusviranomainen jonka siis täytyy olla riippumaton, on vastuussa siitä, että se kerää kaikki asiakirjat ja välittää ne Olafille, eli asiasta vastaavalle toimistolle sen lisäksi tämä, tämä työntarkastusviranomainen, josta puhuin, se on eri ministeriössä, sillä on henkilö, joka on hallituksessa vastaa petosten torjunnasta, jotka voivat koskea eurooppalaisia rahoja. Tämän henkilön kanssa kaikkien täytyy tehdä läheistä yhteistyötä. Tämä henkilö on vastuussa kaikista tiedoista, että ne kerätään yhteen, analysoidaan ja raportoidaan niistä tälle mainitulle tarkastusviranomaiselle. No sitten kysymys kaksi. Niin erityisen tärkeää on yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tarkastusviranomaisten välillä – eli ylimpien tarkastusvirastojen kanssa, niin kuin Puolassa on korkein tarkastusvirasto eri jäsenvaltioiden välillä. Monistakin syystä ennen kaikkea perustamissopimuksen sääntöjen vuoksi. Tähän asti se kokemusten perusteella mielestäni kokemukset ovat yhä paremmat, koska tällainen yhteysryhmä tekee työtä tämän tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten elinten yhteistyön puitteissa ja tämän kokemuksen perusteella tätä yhteistyötä voidaan parantaa. Tietysti on sellainen ongelma, jonka huomasitte, joka koskee kansallisten tarkastusviranomaisten riippumattomuutta. Siihen liittyen minun mielestäni paras tapa on se, että jatketaan jo niitä toimenpiteitä, joihin on jo ryhdytty nimittäin hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa ja niiden välillä, jotta nämä kansalliset parlamentit voisivat omat valiokuntansa esimerkiksi vakuuttaa tästä kansallisen tason valvonnan tärkeydestä ja ehdottaisivat sitä, että ylin tarkastusviranomainen tarkastaa kunnolla EUn varojen käyttö Ja näin puolessa tapahtuu. Kun korkeinta tarkastusviranomaista perustetaan ja kun on vuosittainen tarkastussuunnitelma, niin kysytään parlamentilta esimerkiksi sitä, että onko parlamentilla jotakin erityisehdotuksia. Esimerkiksi tätä äh, riskitasoa, jota täytyisi parantaa. Tietän, että meidän maassamme EU-varojen käytön tarkastaminen tapahtuu joka vuosi, vuosittain. On myös tarkastuksia, jotka koskevat, joita tehdään yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, niin että on yhteisesti valmisteltu suunnitelma, ja joskus on jopa yhteisesti koordinoituja tarkistuksia ja valvontaa. Tämä on hyvä työ, ö, tie tämän ongelman ratkaisemiseen niin, että säilytetään kuitenkin perustuslailliset periaatteet näiden tarkastusviranomaisten riippumattomuudesta. Odi seuraavaksi. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kubik näistä selvityksistä. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette niistä määräajoista, jonka puitteissa me myönnämme vastuuvapauden. Viimeisen 20 vuoden aikana jatkuvasti määräaikoja on lyhennetty, jotta toiminta nopeutuisi. Ja meillä Euroopan parlamentissa olemme saaneet nähdä, että tämä aiheuttaa meille ongelmia. Nyt määräajat ovat erittäin lyhyitä. Saamme tiedot suurin piirtein heinäkuussa. Tilintarkastustuomioistuin esittää lausuntonsa syyskuussa, lokakuussa. Ja meillä sitten on puoli vuotta aikaa saada aikaiseksi poliittiset kompromissit ja sitten me äänestämme Äh, huhtikuussa. Onko mahdollista, että ajattelisitte, että no, olen nähnyt, että te olette toiminut yksityisellä puolella, tilintarkastajalla, myös julkisella puolella. Voitaisiko ajatella, että ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa saataisiin tiedot ja sitten heti siihen perään tilintarkastustuomioistuminen näkemys, jolloin meille jäisi vielä puoli vuotta aikaa poliittisesti käsitellä näitä asioita, joten näin voitaisiin paremmin viedä tämä vastuuvapausmenettelyn päätökseen. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Puheenjohtaja, hyvät kuulijat, kysymys koskee erityisen tärkeää asiaa, koska aika on tällainen, aika on rajoitettu kaikille. Ja joskus on hyvin vaikea kiihdyttää joitakin menettelyitä, joihin olemme tottuneet vuosien ajan. Mutta hyvät kuulijat, tällä hetkellä on vaikea minun puhua nyt tästä, kun olen ensimmäistä kertaa täällä parlamentissa siitä, että minkälaista aikataulua tarvitaan vastuuvapauden myöntämiseen. kun on näin suuri ja monimutkainen instituutio kyseessä kuin, komissio, kuin Euroopan unionin komissio. Kun on niin paljon erilaisia menoja, ja joista taas tuloja tulee niin monista lähteistä, joista olemme puhuneet. Ehkäpä sitten seuraavalla tavalla vastaan sen vuoksi. No, varmastikin täytyy analysoida asia tarkasti. Täytyy vastata itselleen siihen kysymykseen, että onko tällainen aikamäärä tarpeen todellakin. Ja ihan perustavanlaatuisen kysymykseen täytyy vastata, että jos aikaa lyhennetään, niin ei, voiko se johtaa, koska sitä emme halua, että laatu huononee tässä päätöksentekoprosessissa. Ja sehän on tärkein prosessi, jos puhutaan Euroopan parlamentista, vastuuvapauden myöntäminen komissiolle. Olen vakuuttunut, että Tämän analyysin tuloksena. Ja tiedän myös, että tällaisia analyysejä jo tällä hetkellä tehdään tilintarkastustuomioistuimessa. Niin sen perusteella varmasti esitellään tulokset ja ehdotukset. Ovatko ne sitten ehdotuksia, jotka pitävät asiantilan ennallaan, vai ovatko ne ehdotuksia, jossa voitaisiin äh, näitä aikoja lyhentää, niin tällä hetkellä Tämä on vielä tulevaisuuden asia, mutta yhdessä meidän pitäisi siihen löytää vastauksia. Mutta ihan lopuksi sanoisin, sanon yhden asian tähän loppuun, koska tässä on vaikea sanoa mitään yksinkertaisesti. Eli vastuuvapauden myöntäminen on hyvin monimutkainen prosessi. Erilaisten mietintöjen esittely, DAS-lausuman antaminen, erilaiset erityiskertomukset, jotka ovat hyvin tärkeitä, liittyvät tähän, koska toiminnan tarkistuksen tuloksia esitellään. Ne ovat hyvin monimutkaisia vaikeita tarkastuksia. Tämä prosessi, jonka täytyy ottaa huomioon kaikki periaatteet, kontradiktorinen periaate esimerkiksi, niin ihan luonnostaan ne kestävät nämä prosessit pitkään tilintarkastustuomioistuimen tekemä analyysi. Ja sitten tehdään vertaisarviointi. Niin niiden perusteella sitten voidaan vastata tähän kysymykseen yksityiskohtaisemmin. Kiitoksia, herra Kubik. Nyt päästämme sisälle Slove- Slovakian ehdokkaan herra Ladislav Balkon. Salutiamo il signor Balco, al quale do la parola per la sua... Tervetuloa herra Balko, nyt teille viisi minuuttia alustusta varten. Nice and pleasant afternoon. Dear Mr. President, Madam Rapporteur. Uh... Mukavaa iltapäivää kaikille. Hyvät näistä herrat, hyvä esittelijä. Minulle on hieno tilaisuus täällä saada esitellä itseni teille ehdokkaana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, jotta voitaisiin minimoida sen tiedon päällekkäisyys, jonka olette jo nähneet tuolta CV-stäni ja lukeneet vastauksen teidän kysymyksiin, niin haluaisin käyttää tätä alkupuheenvuoroni selvittääkseni jotakin omia ajatukseni. Tulin tänne aika nöyrällä mielellä, sillä minulla on edessäni monia pitkään palveluita Euroopan parlamentin jäseniä ja tärkeitä puol- poliittisten puolueiden edustajia, kuten myöskin lainsäädännön, talouden, tilinpidon ja muiden asiantuntijoita. Se merkitsee sitä, että teillä on paljon kokemusta näistä julkisen puolen toiminnoista. Näin ollen, kun te toimitte täällä valiokunnassanne, te valvotte sitä, että EUn julkisia varoja käytetään oikealla tavalla. Kun mahdollisena tarkastustuomion istumen tulevana jäsenenä mielelläni auttaisin teitä tässä tärkeässä työssä. Tietysti Jokainen ehdokas tällä edessä haluaa varmaan vakuuttaa teidät siitä, että hänen oma panoksensa on hyödyksi, kun pyritään täytäntöönpanemaan EUn budjettia. Toivon, että tämänpäiväisessä kuulemistilaisuudessa voimme vaihtaa näitä näkemyksiä ja tämä on alku hyvälle työsuhteelle välillämme. Tarjoan teille oman kokemukseni joita olen saanut kolmella eri alueella. Ensinnäkin minulla on tärkeitä hallinnollisia virkoja pankkialalla. Toiseksi minulla on hallintokokemusta julkisesta hallinnosta. Kolmanneksi akateemiset toimintani, kun olen toiminut professorina rahoituslainsäädännössä on myöskin tärkeä. Olen sen avulla saanut teoreettisia näkemyksiä julkisesta rahoituksesta. Kun olen rahoitusjuristi, Mielelläni haluan olla mukana, kun tuomioistuin muokkaa näkemystään EUn lainsäädännöstä ja taistelee petoksia vastaan. Olen tietoinen siitä, että budjetti ja julkinen rahoitus ei koske pelkästään tuloja ja kustannuksia numeroina, vaan kysymys on myös poliittisista arvoista ja tavoitteista jota te edustatte täällä suoraan e- valittuna EU-kansalaisten edustajina. Näin ollen voidaan huomata, että tämän talon valta on huomattavasti kasvanut Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä, mukaan lukien budjettiprosessi. EU-budjetin määrittely on mahdollisuus kohdistaa investoinnit EUn prioriteetteihin. Tässä yhteydessä mielestäni meillä on paljon lisäarvoa, kun tilintarkastustuomioistuin tekee työtään, johon haluaisin siis aktiivisesti osallistua. Kun olen saanut kokea äskettäisen talouskriisin, niin meidän täytyy ennen kaikkea valmistautua siitä, että jokainen euro käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tuomioistuimen jäsenenä olen mielelläni auttamassa tätä parlamenttia, kun se turvaa Euroopassa varoja. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Näissä alkukommenteissa olen pyrkinyt jäsentelemään joitakin ajatuksianne mahdollisen tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä – Paljon muitakin ajatuksia vielä on olemassa. Jotkut niistä löytyvät toista kirjallisista vastauksista niin näihin kysymyksinne. Seuraavassa keskustelussa toivottavasti voin vastata tyydyttävästi esittäminne kysymyksiin ja jatkan äidinkieleni, joka saattaa kuulua täällä ensimmäistä kertaa. Ja nyt odotan kuulevani teidän mielenkiintoisia kysymyksenne. Sí, gracias, señor Palco. Kiitoksia, herra Valko. No, hyvä, että sanoitte, että kohta puhutte Slovakia. Tässä kirjeessänne, jonka olette lähettänyt meille, niin en nyt oikein ymmärtänyt, miksi halusitte vastata englanniksi. Oliko tähän joku, joku säästösyy? No, olisi hyvä. Olisi mukava kuulla teidän omakin kieltänne. Teillä on paljon erilaisia kokemuksia. Olette ollut pankkialalla, olette herra euro Slovakiassa ja niin edelleen. Sitten olette ollut ministerinä ja sanotte, että usein teidän oppilaita ne on julkishallinnossa ja valvontaelimissä ja pankeissa. Haluaisin kysyä, mitä aiotte tehdä sinä päivänä, kun teidän täytyy tulevissa toimissanne, jos teistä tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin mitä aiotte tehdä silloin, kun eteenne tulee ristiriitoja näihin muihin henkilöihin liittyen, esimerkiksi pääministeriin tai muihin oppilaisiinne, jos he ovat tehneet jotakin väärin. Ja sitten haluaisin kysyä teiltä, koska vastaatte aika epämääräisesti sitä, että mitä teette silloin, jos parlamentin mukaan ette ole sopiva tähän tehtävään. Ja haluaisin kysyä tästä suoraan, mitä mieltä olette. Ja olen hieman huolissani myös siitä, mitä tulee suhteisiin tähän valiokuntaan tai johonkin kabinettinne jäseneen, joka huolehtisi suhteista meihin. Me no, olisi hyvä, että te itse olisitte vastuussa viestinnästä tähän meidän valiokuntamme. Kiitos. Pekne vám eh, ďakujem. Skutočne ja som si zvolil eh, Slovenčinu Kiitoksia. Niin, valitsin slovakin kielen myös siksi, että Euroopan parlamentti tukee monikielisyyttä. Ja haluaisin puhua kieltäni myös siksi, että teidän valiokunnassanne ei ole edustajaa minun maastani ja siksi olisi mukava, että kuulette ainakin kerran tätä kieltä. Mitä tulee sitten tähän kysymykseen siitä, mitä teen, jos saan tai en saa tukeanne? No, menettelytavan mukaan kansallisen hallituksen täytyy olla samoilla linjoilla, joten tulen toimi, koordinoimaan toimiani hallituksen ja pääministerin sekä varapääministerin kanssa, mutta totta kai eettisistä syistä olisi oikein vetää ehdokkuuteni pois, jos te ette sitä kannata, koska yhteistyö kanssanne on äärimmäisen tärkeää. Minunhan on tarkoitus olla tavallaan teidän eh, jatkonanne, apunanne. Tilintarkastustuomioistuimessa on 800 työntekijää, eikä teidän valiokuntanne teknisesti pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Henkilökuntaa ei riitä ja siksi tarvitaan yhteistyötä. Yhtä ne en ehkä nyt pystynyt seuraamaan aivan tarkkaan, koska mietin tässä jo vastauksia. Voisitteko ehkä toistaa tämän viimeisen kysymyksen? Kyllä. Viimeinen kysymykseni oli se, että näissä vastauksissanne sanotte, että mitä tulee suhteisiin tähän meidän valiokuntaamme, tulette nimittämään jonkin edustajan kabinettin, joka vastaa näistä suhteista. Mutta ette myöskään vastanneet tähän riippumattomuuskysymykseen. Eli jos te olette ristiriidassa siihen, mitä esimerkiksi pääministeri tai joku oppilaisten sanoo, mitä silloin tapahtuu? No tämä viimeinen kysymys on helpompi Olen todella ajatellut kaikkia näitä työntekijöitä, jotka käsittelisivät samoja kysymyksiä kuin teidän valiokuntanne. Kyllähän nämä työntekijät todella ovat suorassa yhteydessä minuun. Ja ehkä tulen tänne liiankin usein tuomaan esiin ajatuksiani. Ja sitten mitä tulee tähän riippumattomuuteen, siitä, että minä olisin nyt toisella puolella kuin muut julkiset viranomaiset tai omat oppilaani. Oma arvopohjani perustuu siihen, että julkisia, julkista rahoitusta suojellaan. Ja tämä pätee myös opiskelijoihini. Olen käynyt läpi myös heidän, tai teidän, heidän kurrikuluminsa. He eivät ole pelkästään lingvistejä, he ovat myös juristeja. Tämä ei välttämättä ole ollut omassa maassani mitenkään houkutteleva ala. Ja olen yrittänyt vakuuttaa opiskelijani siitä, että julkisen rahoituksen valvonnassa juristeilla voi olla hyvin mielenkiintoinen osa. Ja puhuisin tämän puolesta täälläkin tässä valiokunnassa, koska valtiosihteerit ja jotkin ministerit ovat kysyneet minulta, mikä tämä tilintarkastustuomioistuin on, mitä se tekee. Tilintarkastustuomioistuimen työtä ei tunneta kovinkaan hyvin eikä tiedetä, että se on yksi viidestä, tärkein, viidestä toimielimestä ja sen jokapäiväistä leipää on se, että se suojelee eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Ajat muuttuvat, mielipiteet muuttuvat ja jos ihmisillä on kylliksi tietoa käytössään, he voivat myös muuttaa käsityksiään. Ja siksi tulevassa työssäni haluaisin nostaa omassakin maassani julkisen rahoituksen valvonnan tason mahdollisimman korkealle. Ja haluan samoin välittää eteenpäin tietoa maassani tilintarkastustuomioistuimesta ja samoin teidän valiokunnastanne. Honorable Makovei. Hyvä. Sitten Makovei. Thank you. And thank you, Mr. Balko. Kiitoksia, kiitoksia, Mr. Balko. Kaksi kysymystä. Olette maassanne ollut mun... Euroslovakia toiminnassa. Kysymys koskee taloudellista tietoa, joka annetaan äh, komissiolle ja jäsenvaltioille. Ja varsinkin viimeaikaiset tiedot, joita Kreikasta on saatu. Toinen kysymys. Muuttaisitteko EU-rahastojen virheiden, hyväksytyvirheiden määrää, sillä meillä on tiedot 27 jäsenvaltiosta, mutta emme ole sitä mieltä, että keskiarvo on oleellinen, koska on valtavia poikkeamia ääripäiden välillä. Haluaisimme siis kuulla näkemyksenne tästä asiasta, jos olette sitä mieltä, että meidän pitäisi ehdottomasti katsoa jokaisen jäsenvaltion yksittäisiä tuloksia? E, tak e, iście. Zacznę znovu od tej czerstwejszej otázky, od tej drugiej otázky. No varmaankin. Luvut on aina vähän pettäviä. Henkilökohtaisesti Ymmärrän, että ovat siis, tilastot ovat siis tällaisia keskiarvolukuja, tai niitä pitäisi siellä olla, mutta ne pitä, niitä pitäisi koskea yksittäisiä maita, Saksa, Itävalta, Suomi, niin mitä tulee niiden talouspolitiikkoihin, niin niillä on pienempi virheaste kuin prosentti. Romania ja Bulgaria, niillä on virheaste joka on yli 13 prosenttia. Keskiarvo sitten on jossain siinä välissä. Olen sitä mieltä, että tämä pitäisi tehdä niin, että otetaan huomioon taloudellisen kehityksen taso tai sitten bruttokansantuote per henkilö. Se olisi ehkä parempi riskikriteeri. No sitten metodologia euron käytöönotossa. parlamentissa tässä valiokunnassa se on useinkin sanottu. Myös sinä aikana, kun Slovakista tuli euroalueen jäsen, että ne maat, joilla on vähemmän talouskasvua, niillä pitäisi olla pehmeämmät kriteerit kuin niillä, jotka ovat kehittyneet nopeammin taloudessa. Olen sitä mieltä, että kriteerit, jotka nyt ovat jo olemassa, erityisesti nämä viisi konvergenssikriteeriä, tai siis neljä, ovat sopivat, ne ovat tarpeeksi realistiset, ja olen vakuuttunut siitä, että viranomaiset ovat valinneet kriteerit oikein. Eli tämä budjettivaje 3 prosenttia, eihän se nyt ole mikään dramaattinen vaatimus maalle, tai 60 prosenttia velkaantumisaste. No nyt velkaantumisastetta on 80-100 prosenttia tietysti, mutta ei tämä sotatila ikään kuin kestä ikuisesti. Näitä kriteerejä henkilökohtaisesti siis muuttaisi on enemmänkin kyse siitä, että tai että miten nämä kriteerit sitten pitää panna toimeen. Oli esimerkiksi aika, jolla ei tarvinnut Slovakiassa pelätä inflaatiota. Olen vakuuttunut siitä, että kriteerit ovat oikeat ja asianmukaiset. Kiitoksia. Sen on siis... A few words, if, if you could. The method... Niin, muutama sananen metodologiasta tiedonkeruussa, jos muutatte jotain. neviem, akú metodológiu máte na mysli, či ide v podstate o hodnotenie, či ide o referenčný rok a tieto otázky. En nyt tiedä, mistä metodologiasta puhutte. Eli mikä viitevuosi on, eli mitä vuotta arvioidaan, kun maa, joka tulee euroalueeseen tai haluaa liittyä. Minun kokemustani perusteella voin sanoa, että Slovakian tapauksessa tämä metodologia ei ole johtanut mitään ongelmia. Nyt siis puhun omista meidän kokemuksistamme. Metodologia sopii hyvin Slovakialle. Kiitoksia. non ci sono altre domande, ringraziamo il signor... Kiitoksia herra Balko. Ja nyt päästämmekin sitten sisään Irlannin viranomaisten nimemmän ehdokkaan herra O'Sheen. Allora, diamo la parola al signor O'Shea. Prego. Olkaa hyvä, herra O'Shea. Mr. President, um, honorable members of the Committee on Budgetary Control. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri kunnia saada olla täällä tänään teidän edessäni hyväksymässä hallituksen nimitystä tilintarkastustuomioistuimen ehdokkaaksi Minulla on suuri kunnia olla täällä valiokunnassa, koska uskon, että jokainen tilintarkastustuomioistuimen jäsen tarvitsee mandaatin kansalaisten suoraan valitsemilta Euroopan parlamentin jäseniltä, jotka suoraan edustavat eurooppalaisen veronmaksajan etuja. Jos hyväksytte nimittämisenne, nimittämiseni, niin mielelläni palvelen teitä Gegen Quinnin jälkeen, joka joka oli tässä valiokunnassa neljä vuotta ja hänet on nyt nimitetty Euroopan komissioon. Ja jos teitä sopii, niin mielelläni silloin palvelisin viimeistä kaksi vuotta hänen äh, toimikaudestaan. Arvoisat valiokunnan jäsenet, olen selkeästi vastauksissani ilmoittanut pätevyydestäni tähän virkaan. Ja haluaisin huomauttaa monista kysymyksistä, jotka josta saattaa olla hyötyä sitä, kun päätöstä ne teettää. Minä olen Irlannin tilintarkastusjärjestön jäsen ja tuon järjestön jäsenet valitsivat minut edustamaan heitä neuvostossaan, joka on siis hallintoneuvosto tässä järjestössä. Olen toiminut äh, tilintarkastajana, olen verotarkastaja, olen myöskin äh, lakimies. Minulla on paljon kokemusta yksityisellä sektorilta ja yhdessä sen kanssa ehkä kaikkein mielenkiintoisinta on se, että olen ollut mukana hallituksen tilintarkastajana. Olen ollut Irlannin poliisivoimien tilintarkastuslautakunnan jäsen. Se on tärkeä asema, koska se antaa neuvoja siitä, millä tavalla 1,5 miljardia euroa pitäisi vuosittain käyttää. Lisäksi hallitus on nimittänyt minut tekemään monia julkisen sektorin rahoituskatsauksia, jotka löytyvät tuosta kyselykaavakkeen kysymyksen kaksi vastauksesta. Lähestymistapa, niin sen suhteen, millä tavalla teemme teidän kanssanne yhteistyötä, on sellainen, että uskon, että meidän välisemme maksimaalinen tietojen vaihto pitäisi saavuttaa. Jos minut nimitetään, niin tapaan koko mun jäseniä sekä virallisissa että epävirallisissa ympyröissä. Ja en tiedä, minkä vastuualueen saisin tuomioistuimessa, mutta jos kyseessä on alue, josta te olette kiinnostuneita, niin toivon, että voitte ottaa minun yhteyttä aina, kun haluatte. Ja minusta olisi hyvä, että saatte minun kännykkänumeroni ja ää, sähköpostiosoitteeni, jotta voitte ottaa minun yhteyttä, jos olette sitä mieltä, että näin tulisi tehdä. Minun mielestäni meillä tulisi olla erittäin läheinen suhde parlamentin suoraan valittujen jäsenten kanssa, jotka varmistavat sen, että Euroopan veronmaksajat saavat ää, vastinetta rahalleen. Ja näin tuomioistuin sitten taas takaa sen, millä tavalla tämä raha on jo käytetty. Olisin aktiivisessa osassa kaikissa tarkastuksissa olen mukana. Olisin mukana tarkastusmatkoilla ja suunnitteluvaiheessa. Ammattimainen taustani tarjoaa juuri mahdollisuudet tähän ja varmasti voin tarjota lisäarvoa, jos olen suoraan mukana suunnittelussa ja eh, teinitarkastuksen suorittamisessa, kuten loppuviemisessä. Henkilökohtaisesti haluaisin keskittyä varsinkin tähän vastinetta rahalle kysymykseen. Yksityisellä sektorilla työskennellessäni niin olen aina esittänyt kysymyksen siitä, saadaanko rahalle oikea vastinetta. Ja tämän kysymyksen esitänkin aina itselleni siinä muodossa, että olisinko omat rahani käyttänyt tällä tavalla, olisinko olettanut saavani enemmän ja tekisinkö asiat toisella tavalla ensi kerralla. Minun mielestäni se on asia, johon kannattaa keskittyä. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, mitä Euroopan unionin kansalaiset meiltä odottavat. Hyvät naiset ja herrat, mielelläni vastaan kysymyksiinne, joita teillä on. Ja haluaisin vielä kertoa lisää kysymyksestä neljä, joka koskee vastuuvapaus kysymystä aiemmista sitoumuksista. Ja olen esittelijällä ja senderillä jo tuo, esittänytkin kirjeet, jossa vahvistetaan, että olen eronnut aiemmista tehtävistäni. Ja vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin ja kiitoksia. Onorevole Ayala. Ayala. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Oushin, tervetuloa. Kiitoksia näistä kirjeistä. Annan ne puheenjohtajalle myötä kaikki voivat ne lukea. Tätä kysymystä halusinkin teiltä juuri kysyä. Oliko tämä nyt kysymys kolme? vaiko kaksi? No, no niin, toivotan teidät uudelleen tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Kiitoksia näistä kirjeistä, jotka lähetitte minulle, jossa eroatte kaikista toimista. Teillä on todella merkittävä ansioluettelo, kun ottaa huomioon teidän ikänne. Eli olette todella toiminut ansiokkaasti. No, yksi ongelmista on se, että vastauksissanne ette viitannut mitenkään eroon St. Andrewsin tilintarkastusryhmästä Tästä olen kuitenkin nyt saanut jo teiltä vastauksen, se on hyvä. Sinulla on kuitenkin pari pientä huolenaihetta. Katsotaan nyt, miten niihin vastaatte. Ensinnäkin, jos teiltä kysytään suoraan, että julkaisitteko te taloudellisten etujen ilmoituksenne. Ja te olette ainut, joka vastaa, että tekisin näin, jos kaikki muutkin ehdokkaat näin tekevät. Eli teidän täytyy vastata tietenkin tilintarkastustuomioistuimen presidentille, mutta me olemme parlamentissa pyytäneet, että tämä taloudellisten etujen ilmoitus todella julkaistaisiin. Te tunnette hyvin sen, miten tässä toimitaan, mutta olisi kuitenkin hyvä, että hyväksyisitte sen, että nämä tiedot julkaistaisiin. Sitten toiseksi vielä selvyyden nimissä. Kysymys seitsemän. Siinä kysymme, mitä tekisitte, jos olisi jokin väärinkäytöstapaus tai jopa petos, johon liittyisi kotijäsenvaltionne toimijoita. Ja te sanotte tässä, että pyytäisitte tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä mahdollisuutta siirtää tämän asian käsittely toiselle tuomioistuimen jäsenelle. Miten selvitätte sen, että haluaisitte toimia näin? No näin tästä, mitä olette opiskellut ja missä olette ollut töissä. Voisitteko hieman kertoa tarkemmin erästä asiasta? Näin tässä nyt ensimmäisen kerran, että joku puuttuu tai kommentoi sitä, kuinka tärkeää tai ei tärkeää on se, että jokin ammattilainen tekee kansallisia tilintarkastuksia. Te annatte tässä hyvin tarkan vastauksen tästä mielekkyydestä. Samoin minua kiinnostaa tilintarkastajan ja tarkastetun välinen suhde. ja vuoropuhelut tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Te sanotte, että tilintarkastaja voi oppia paljon tarkastetulta. Eli ei ole mitenkään tarkoitus, että tässä ihmiset joutuvat jotenkin kuulusteluiden kohtaaksi, mutta kuitenkin tiivis yhteistyö on tärkeää. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee näihin seurantoihin, joita tarvitsemme tilintarkastustuomioistuimesta. Mitä mieltä te olette näistä? Jotta tarkastukset olisivat laadukkaita, niin pohdimme sitä, minkälaista valvontaa tilintarkastustuomioistuimen suosituksista ja toimista olisi tehtävä. Thank you, Ms. Uh, Leia for those questions, and I would propose... Kiitoksia, Leia ja vastaisin samassa järjestyksessä kuin kysyitte. St. Andrews-asia ensin. Euroopan unionin toimielimet ovat olleet hyviä Irlantia kohtaan. He ovat auttaneet äh, antamalla rahoitustukea, jotta voidaan tukea tätä kehittyvää rauhantilaa Pohjois-Irlannissa. Minä ja monet muut ihmiset. Meitä on pyydetty arvioimaan eh, monia elimiä, jotka tämän Good Friday-sopimuksen puitteissa perustettiin noin 10 vuotta sitten. Sitten oli seuranta, sopimus St. Andrews myöhemmin ja siltä perusteelta sitten monia ihmisiä minut mukaan lukien nimitettiin katsomaan, että miten rahalla saadaan vastinetta eh, koskien monia toimeenpano, täytäntöpanoelimiä Good Friday-sopimuksen puitteissa. Kyseessä oli matkailut, terveyden tukeminen ja kuusi muuta osa vastuualuetta olivat kyseessä. Mm, katsoimme elinten hallinnointia, julkisia kokouksia järjestimme ja raportimme esittelimme joka tälle Pohjois- ja Eteläisen yhteiselle ministerineuvostolle esiteltiin. Se siis on yhteinen ministerineuvosto. Minun työni siellä on tehty ja olen antanut teille muistion että äh, siellä sen vahvistaa tämä suhteessa siihen työhön, jonka tein tälle sille elimelle. No sitten kysymys kaksi. Taloudellisten sitoumusten julkaiseminen, siinä ei ole mitään ongelmaa, että julkaistaan. Tai antaa se kenelle tahansa koko puun joka se haluaa. Tai julkaista se tilintarkastustyömistymme nettisivulla sitten kun se julkaistaan. Ei todellakaan mitään ongelmaa siinä. En halunnut asettaa minkälaisia ehtoja sille julkaisulle. Ja mielelläni tämän vakuutuksen teille annan, että olen valmis ja halukas se julkaisemaan nyt, jos kuka tahansa puun jäsen sen haluaa. Sitten vastaisuudet ja petokset. Petoksia koskeva ohjeistus on tilintarkastustuomioistuimen käytössä. Sitä varmaan 2004 sovittiin, hyväksyttiin. Sitä noudataan tiukasti, jos tulee tällaisia tapauksia vastaan. Oli kyse sitten omasta maastani tai mistä tahansa muussa maassa. Tällä hetkellä on tietysti lama. Monet kansalaiset ajattelevat, että on vaikea saada rahoja riittämään, ja mielestäni pitäisi heillä olla absoluuttinen varmuus, että kaikki, jotka ovat mukana Euroopan rahojen käytössä, käsittelevät hyvin huolellisesti ja harkitsevat aina täysin näitä mahdollisia epäiltyjä petostapauksia. Sitten koskien tätä konfliktiristiriitaa, eturistiriitaa, niin esittelin vastauksensa, että mitä tapahtuisi, jos äh, eturistiriita tulisi esiin. Ja silloin minulla ei voisi olla mitään osuutta äh, sellaisen, minkään sellaisen tilintarkastamisen jossa minulla olisi eturistiriita. Sellaista ei ole, mutta minusta oli tärkeää, kun jäseniä informoimme, että mitä tekisin, jos näin olisi. Kansalliset äh, lausumat mielestäni ovat tärkeitä. Olen niiden puolesta puhuja. Tällä hetkellä niitä voidaan käyttää kahdella tärkeällä tavalla. Ensinnäkin tilkaristeja niitä voi käyttää, jotta voidaan vakuuttaa valvontajärjestelmien toiminta. Jos tilintarkastaja on varmempi siitä, että tarkastusjärjestelmä toimii, niin se tarkoittaa, että vähemmän tarvitaan tällaista underground-testausta ja siinä voidaan säästää rahaa ja saada tilintarkastus nopeammin tehtyä ja että tilintarkastus voivat keskittää huomensa muille ehkä hedelmällisimmille osa-alueille. Toiseksi kansalliset lausumat. Niitä voidaan käyttää tällaisena osana tilintarkastajan näyttöä sinänsä. Mielestäni se on toinen tärkeä tapa, jolla voidaan te- testausta vähentää, jota voidaan tarvita rahan säästämiseen sekä kansalliset lausumat. Sitä koskee myös se, että se, ne ovat aivan yhtä, vasta näin niin hyvät kuin se työ, jota on tehty siihen mennessä, kun ne allekirjoitetaan. Eli jotakin tilintarkastustandardin harmonisointia tarvitaan, koska eri, esimerkiksi eri maissa joissakin on toimintaperusteinen tilintarkastus, joissakin ei Joissakin voidaan lopullinen edunsaaja tarkastaa suoraan, jossakin ei. Joissakin on laajoja virastoja, jotka myöskin sisäisestä tarkistuksesta vastaavat kuin myös ulkoisesta tilintarkastuksesta, joten 27 jäsenmaan kautta näitä täytyy ajatella näitä asioita mielestäni. Pilottihankkeen tulokset, jotka, joka tällä hetkellä on käynnissä, ovat hyvin tärkeitä, kun arvioidaan, että miten kansalliset kansallisia lausumia käytetään tilintarkastustuomioistuimessa. Ja kysymys ei ole siitä, että käytetäänkö vaivaa, vaan siis, että miten käytetään. Laitan tämän pointin merkille, että täytyy huomata se, että veronmaksajien asialla ollaan lopulta sekä ihmiset, jotka se koskee ihmisiä, jotka käyttävät rahat ja ne, jotka varmistavat, että ne käytetään oikein. Me, meidän täytyy tuottaa lisäarvoa, meidän täytyy ymmärtää, miksi olemme täällä ja mitä hyötyä työstämme on seuraavana vuonna, sitä seuraavana vuonna ja sitäkin seuraavana vuonna. No miten tilintarkastuksessa, mitä jatkotoimia tilintarkastuksessa pitää olla? Se on vakavaa työtä, se on kallista, mutta se on tarpeellista. Mutta jotta kuluja voidaan vähentää ja saada enemmän lisäarvoa ja enemmän vaikutuksia, täytyy tehdä jatkotoimia. Mielestäni ei pidä kysyä, että tässä on suositus ja seuraavana vuonna ei kysyttäisi, että onko sitä noudatettu suositusta. Kaikissa tarkistuksissa, joihin saatan tulla mukaan, missä tahansa vaiheessa pyrkisin ymmärtämään, onko läksyt opittu menneisyydestä ja miten läksyjä opittuja asioita toimeenpannaan nyt. Pahoittelen Rova Alajasender, mielestäni viiteen kysymykseen olen vastannut, mutta jos on lisäkysymyksiä, niin mielelläni vastaan myös. Onorevole Alajasender. Makovei. Thank you. Um, I have three questions. I'll try to make them very short. Kolme kysymystä hyvin lyhyesti mikä on teidän näkemyksenne tästä äh, tarkastuslausmenettelystä, täytyisikö sitä menettelyä muuttaa, pitäisikö sen olla merkityksellisemmin, vai onko se ihan hyvä sellaisena kuin se on, ja pääseekö sillä myönteisiin tuloksiin. Toiseksi, kysymys on kuitenkin sitten äh, myös tästä vastenta asiasta, josta puhuitte. Haluaisin puhua varsinkin korruptiosta ja julkisista hankinnoista, joista on kaikkein eniten, varsinkin suhteessa eurooppalaisiin varoihin. Jos teillä on tässä suhteessa toimintaa, niin äh, ja millä tavalla voisitte toimia korruptiovastaisessa taistelussa äh, julkisissa hankinnoissa? Kolmas kysymys Tilintarkastustuomioistuimen täytyy tehdä yhteistyötä kansallisten elinten kanssa. Ja olette varmaan huomannut, että jäsenvaltioissa on tilintarkastuselimiä, jotka eivät ole niin yhteistyöhalukkaita tai tekemään tai halukkaita hoitamaan eri syistä toimintaansa riittävän riippumattomasti. Oletteko valmiita tähän ja millä tavalla toimisitte, mikä on teidän strategianne? I, I would actually be in... Itse asiassa olisin tämän äh, Dassin äh, menettelyn kannalla. Minusta on hyvä, kun sanotaan, että kun jos antaa miehelle kalan, niin häntä ruokkii päivä, mutta jos hän, hänet opettaa kalastamaan, niin hänen ruokkii koko elämäksi. Minusta on tärkeää, että rohkaistaan organisaatiota käyttämään valvontaa jatkuvasti. Ja siitä syystä varmaankaan ei toimita pelkästään tilintarkastajana sitten loppuvaiheessa tarkastamassa sitä, mitä on jo tehty, vaan jo tässä välissä puututaan ja rohkaistaan toimimaan tällaisen valvonnan kulttuurin piirissä. Valvontaympäristön arviointi on tärkeä ensiaskel, sillä sen avulla määritellään, mitä muuta täytyy tehdä – jos halutaan päästä tähän 95, 95 prosentin luottamustasoon, joka täytyy saavuttaa valvonta lähestymistavalla. Uskoakseni tuo lähestymistapa maksimoi sen lisäarvon, jota tarkastuksesta saadaan, mutta samalla se myös minimoi ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet, kun tähän päätöksen on päästy. Kaikissa tarkastuksissa on ollut mukana, olen huolella varmistanut, irrottautunut siitä, että valvontaympäristön arviointi on tehty huolella ja että oikea määrä testausta on tehty ja että valitut näytteet on valittu homogenisesta lähdeaineistosta. oikean menetelmän avulla. DAS sitten, kun tarkastellaan sitä menettelyä, joka siinä on, on paljon tyylisempi kuin itse kertomuksen lukeminen. Ja voin hyväksyä DAS-kertomuksen ja sen, että voidaan tuottaa Euroopan veronmaksajille ja koko mulle, kaikille erittäin täydellinen kertomus. Vastinetta rahalle sitten julkiset hankinnat ovat tärkeitä monistakin syistä. Euroopan budjetti on noin 120 miljardia, josta 80 prosenttia käytetään jäsenvaltioissa. 50 prosenttia menee maatalouteen, kolmasosa kohesioon ja 7 prosenttia käytetään näiden toimielinten pyörittämiseen. Julkisissa hankinnoissa valvonta on erityisen tärkeää. Valvonnan täytyy olla avointa. Tätä täytyy voida, voida tarkastaa. Täytyy olla mahdollisuus jäljittää toiminta. on epäonnistuttu silloin, jos asiat tehdään väärällä tavalla, koska petetään se luottamus, joka Euroopan kansalaisilla on. On siis henkilökohtainen vastuu niillä kaikilla, jotka käyttävät tätä rahaa. Ja lisäksi jokaisella tilintarkastustuomioistuimen jäsenellä on henkilökohtainen vastuu, koska totuus, totuuden täytyy tulla ilmi. Asiat täytyy paljastaa, kertomukset täytyy kirjoittaa – ja minä olen sitä mieltä, että julkiset hankinnat ovat erityisen tärkeä alue, koska ihmiset käyttävät vaivalla ansaittua rahansa ja antavat sen Euroopalle turvaan. Ihmisten täytyy saada tietää, että kokovu ja tilintarkastustuomioistuin pitää tätä rahaa arvossa. Suhteessa kansallisiin elimiin ja kansallisiin tilintarkastuselimiin näissä maissa, niin periaatteessahan tilintarkastustuomioistuin tekee ihan samaa työtä kuin kansallinenkin puoli. Me teemme tilintarkastajia, olemme, tilintarkastuksia, olemme ulkoisia tilintarkastajia. halukkuutta ei ole, niin silloin voidaan tietysti tehdä useita eri asioita. Ensinnäkin lähestyisin ihan suoraan sellaista tahoa, joka ei halua tehdä yhteistyötä minun kanssani. Haluaisin tietää miksi. Ja minä olen mielestäni ihan järkevä henkilö ja voin henkilökohtaisesti varmasti vakuuttaa sen, että tässä ei ole mitään pelättävää. Asia on sellainen, että se pitää hoitaa ja siitä saadaan saada lisäarvoa. Jotakin vuosia sitten olisi ajatellut, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja komissio olisi ollut, niillä olisi ollut aina toinen suhde, koska tässä oli aina negatiivinen. Nythän se on taas positiivinen. Ja viime vuoden ajan se on ollut positiivinen myös maataloudessa. Luin Semetalle pidetystä kuulumistilaisuudesta Kokobussa – komissiosäännölle, joka vastaa tilintarkastuksesta. Hän sanoi, että positiivisen DASin saavuttaminen on yksi hänen prioriteeteistaan. Ja hän Tämä, joka ilmenee myöskin tilintarkastustuomioistuimen vuosikerrasta, pitäisi ilmentää myös kansallisten tuomioistuinten vuosikertomuksesta. Ja näin ollen tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen välinen yhteistyö on ehdottomasti myönteistä. Jos jotain negatiivista tulee vastaan, niin pyrin pureutumaan siihen myönteisellä tavalla. Thank you for your questions. Um, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Onko teillä mahdollisesti jatkokysymyksiä näihin vastauksiin? Just a very short comment and uh, advice. I mean, you will... Äh, lyhyt kommentti. Elimiä tai ihmisiä on joissakin jäsenvaltioissa, jotka eivät halua tehdä tätä. Ei ole niin, etteivätkö he tietäisi. Ei ole kyse siitä, että pitäisi puhua heille ja vakuuttaa heidät. He ovat osa järjestelmää. He omaan, omia asioitaan suojelevat, joten tähän pitää olla valmistautunut. Um, thank you for that advice. I will certainly take it on board. Kiitoksia tästä neuvosta. Panen sen merkille. Rahoitusasetus tällä hetkellä sitä kehitetään ja ehkäpä jos minut nimitettäisiin, niin ottaisin esille konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä sanoitte, että voimme antaa panoksen rahoitusasetuksen muuttamiseen, jossa yhteydessä voidaan varmaankin käsitellä jotenkin näitä asioita, jotka ihan perusteluisesti otitte esille. Odi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin tietää näkemyksenne julkisen sektorin tilintarkastuksen laadusta, koska kansalaiset ja kansalaisten edustajat, joita me olemme, voivat tietysti kyseenalaistaa tilanteen, varsinkin nyt kun tarkastellaan Kreikan tilannetta ja tarkastellaan sitä, minkä laatuinen on tuo kansallinen tilintarkastustuomioistuin ja minkä laatuista ovat sen tekemät tarkastukset. Jos kyseenalaistetaan tämä laatu myös muissa jäsenvaltioissa, jotka ovat esittäneet näkemyksiä Kreikasta, niin huomataan, että aika paljon erilaista tilintarkastusakrobatiaa harjoitetaan. Se on ainakin sellainen tunne, joka tästä välittyy. Kun puhutaan tilintarkastustuomioistuimesta, jos teidät valitaan sinne, niin hyväksyttekö itse sen, että teidät tarkastetaan? Kyseessä on silloin tällainen vertaisarvio, ja mikä on teidän näkemyksenne tällaisesta tarkastuksesta suhteessa kokonaistyöhön? Question. In terms of the quality of the audits in the public sector, um... Julkisen sektorin tarkastuksen laatu. Yksin erityinen kommentti. Vastin, sitä, rahalliset ei mainita perussopimuksessa, mutta tilintarkastus tuomioistuin tekee näitä erityiskertomuksia ja tarkastuksia, joissa keskitytään myös tuloksiin. 26 kuukautta siitä, kun idea esitetään erityiskertomuksesta, kestää siihen, kun se julkaistaan. Eli tässä voitaisiin toimia nopeammin. Kun erityiskertomus julkaistaan, sille on syynsä. Enkä luule, että Euroopan veronmaksajat odottavat, että me odotamme pitkän aikaa ennen kuin heille vastauksia annetaan. Eli koskien sitä kysymystä, jonka erityiskertomus on ottanut esille. Eli nopeus liittyy julkiseen sektoriin on ehkä eri käsite siellä kuin yksityisellä sektorilla sanoisin, että laatu ja myös nopeus, koska se, että saadaan täydet tiedot ja saadaan ne nopeasti, siinähän on tietysti vaikutussuhde ja se, että saadaan täydet tiedot, se on oikea lähestymistapa usein. Arvoisa jäsen otti esille kysymyksen yhdestä nimenomaisesta jäsenvaltiosta. En ole tilintarkastustuomioistuimen jäsen tällä hetkellä. Tiedän vain sen perusteella, mitä luen sanomalehdistä. Mutta yleensä on otettu kysymys esille siitä, että Siis kansalaisena, yksityisenä henkilönä, ammattimaisena tilintekoristajana voin kertoa sen, että johdonmukaisuutta vaadimme. Samalla tavalla se pitäisi toimia viime vuonna kuin mitä ensi vuonna tehdään. Samalla tavalla viime vuonna kahden vuoden päästä. Muuten tiedot, joita saadaan tileistä, ovat merkityksettömät. Johdonmukaisuus on hyvin tärkeää siis. Jos joku tilintarkastuspolitiikkaa muuttaa, täytyy myös nämä luvut uudelleen laskea ja verrata niitä uuden politiikan mukaisiin lukuihin. Luova tilinpito, jotta sitä voi käsitellä, pitää olla hyvä tilinpitäjä. Täytyy pystyä näkemään tiettyjen nurkkien taakse ja täytyy paljastaa toisten ihmisten bluffia, jos siitä saa maineen. Jos saa maineen siitä, että on tietävä, niin ihmiset eivät sitä yritä toista kertaa. Joten tilintarkastustuomioistuimella on hyvä maine. Ja sitä sen täytyy puolustaa niin, että se ei salli toisten vetävän sitä nenästä muuttamalla lukuja tai muuttamalla sitä pohjaa, jolta lukuja tuotetaan. Tilastoja ei voi muuttaa vain tilaston tekijää muuttamalla. Pitäisikö meitä itseämme tarkastaa? Kyllä varmasti. Riippumaton tilintarkastaja tarkastuksen tekee joka vuosi, jonka tällaisen DAS-analyysin tekee tilintarkastustuomioistuimesta. Uskon, että meillä pitäisi olla myös vertausarviointi säännöllisesti. Tiedän, että tämä vertausarviointi on ollut viimeisen kahden vuoden aikana. Tietysti meitä pitäisi katsoa. Olisi hyvin itsekästä tilintarkastustuotuistumilta vaatia, että kaikkia muita tarkastetaan, mutta että se itse olisi asemassa, jossa meitä ei pystyttäisi tarkastamaan. Joten mielestäni se on hyvin tärkeä osa sitä, että ollaan avoimia. Gressle. Kiitos. Vaikutatte olevan niin innostunut, että teitä on todella kiva kuunnella. Toivottavasti tämä ilo säilyy myös pitkään yhteistyössä parlamentin kanssa. No, uskottavuus on hyvin tärkeä meille. Ja, siitä, ja se on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet eivät suojaa tai suojele omaa maataan. Ja on paljon tarinoita siitä, että tuomioistuin tietää tästä paineesta. Me itse olemme nähneet, miten tässä toimitaan. Mä haluaisin, haluaisin kysyä, koska te olette yksi harvoista, joka on sanonut, että tulette usein tänne parlamenttiin. Meidän on vaikea pitää yhteyksiä Luxemburgin kanssa. Miten te aiotte pitää yhteyttä meihin? On valitettavaa, että suhteet ja yhteydenpito Luxemburgin on näin heikkoa. Me voisimme kyllä parantaa tätä yhteistyötä todella. Ja mitä tulee näihin erityiskertomusten takarajoihin ja aikarajoihin. Jos kertomukset olisivat tasapainoisia ja hyviä, tästä olisi kyllä hyötyä, jos nämä saataisiin. Mutta meidän pitäisi saada enemmän apua tilintarkastustuomioistuimelta, enemmän tietoa ja niin edelleen. No, Tämä on kuitenkin hyvin työlästä. Esimerkiksi henkilöstökysymykset ja hajauttamiskysymykset, jotka ovat olleet käsittelyssä jo kymmenen vuotta, ja ulkoistaminen. Tähän asti ei ole ollut vielä yhtä ainuttakaan asiakirjaa tai erityiskertomusta, vaikka se olisi ollut todella tärkeää. Ja sitten nämä erityisedustajat, tähänkin meillä on vielä tiettyjä varauksia. No, ottakaa nyt tämä tästä mukaan. En puhu enempää, koska täällä on muitakin kollegoita. Thank you very much, um, uh, Ms. Grassler, um, for those questions. Um, you, you can take me at my word um, whenever that I'm coming to Brussels. I, I... Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja kiitoksia edustaja Gressler näistä kysymyksistä. Aina kun tullaan Brysseliin, tietysti ilmoitan siitä sillä uskon, että mitä enemmän demokratiaa meillä on ja mitä enemmän ne ihmiset, joita kansalaiset ovat suoraan valinneet, ovat eh, tekemisissä rahan käytön kanssa, sitä parempi on tilanne veronmaksajalle. olen käynyt jonkun verran keskustelua tiettyjen mm, teidän kanssanne ja teidän innokkuutenne hoitaa työtä on aivan erinomainen ja mm, se näkyy Varsinkin kun valitaan sitten näitä eri aiheita, niin koko mun näkemykset täytyy ehdottomasti ottaa huomioon. Niin, että kun tällaisia kertomuksia tehdään, niin näin saamme heti myönteisiä tuloksia ja se on tärkeää ottaa huomioon. Ja koska erityiskertomukset voivat käsitellä erityisesti tätä vastennetta rahalle aluetta, niin olen niistä varsinkin kiinnostunut. Kansanidentiteetti suhteessa Euroopan identiteettiin, sepä onkin tärkeä kysymys sekä tilintarkastustuomioistuimen jäsenille että myös kaikkien Euroopan toimielinten jäsenille. En voi liian selvästi sitä painottaa, että jos minä tämän paikan saan, niin minä olen Euroopan unionin työntekijä. Minut on, Euroopan kansalaiset ovat minut valinneet tähän tehtävään. Ja tuossa tehtävässä kansallinen identiteetti tietysti on sen rinnalla, mutta se ei ole toisella sijalla, vaan sen rinnalla. Mutta minun päätyönantajani on silloin ovat Euroopan kansalaiset ja pääavustajan niin ovat koko mun jäsenet. Koska teidät ovat Euroopan kansalaiset valinneet hoitamaan sen työn, jossa parhaiten hoidetaan niitä rahoja, joita Euroopan kansalaiset ovat meidän huomaamme uskoneet. Ehkä olen käsitellyt nyt nämä kaikki kysymykset, joita e, esititte, mutta jos sen, niin kertoisitteko siitä minulle, hyvä edustaja Gressle? Eh, sí, gracias, presidente. No sé si ha sido a lo mejor la mala traducción, porque estaba atenta a la traducción española más que a las palabras del señor Sea, eh, pero he querido... Ehkäpä, miten tämä nyt tulkattiin espanjaksi, mutta se mitä ymmärsin, niin meidän pitää olla teidän avustajanne ja Gressle ehkä puhui niin, että kysyi teiltä apua pyysi. Eli te auttaisitte meitä. No, yksi kysymys vielä lopuksi. Te vaikutatte kovin innokkaalta tosiaan ja tämä ehkä tarkoittaa, että innostus ehkä tarkoittaa sitä, että haluaisitte vielä pidempään olla kuin kaksi vuotta jäsenenä. Matter, which is absolutely outside of... No, tämäpä ei ollenkaan ole minun käsissäni, mutta jos olette sitä mieltä, että olen hoitanut hyvän työn tietyn ajan kuluttua, niin tietysti minusta olisi aivan ilahduttavaa, jos siitä kertoisitte minulle ja antaisitte hallituksenikin tietää. Thank you, Mr. Leia Sender. Kiitoksia, edustaja Ajala Sender. Ringraziamo per questa audizione. Noi ci vediamo domani mattina alle 9. Tämä tältä erää tänään. Kiitoksia paljon.